Uh, so good afternoon everybody. Apologies for being a bit late. Uh, Hyvää iltapäivää. Pahoittelen, että olemme hieman myöhässä. Olin tapaamassa parlamentin pääsihteeriä hyvin lyhykäisesti ja keskustelimme siellä aiheesta ja siitä, miksi emme saaneet lupaa valtuuskunnan lähettämiselle Dubliniin. Tervetuloa kaikille iltapäivän kokoukseen. Niille, jotka eivät ole aamupäivällä paikalla, sanoisin, että ja jotka kenties seuraavat internetissä kokousta, niin kerronpa, että meillä on uusi tiedotuslehtinen. Tämä tiedoksi myös internetyleisölle. Ja toiseksi, niille, jotka ovat innokkaita twiittauksen suhteen, niin valiokunnallamme on nyt äh, Twitter-sivusto – Edustaja Steiner on ollut hyvin aktiivinen jo tänä aamuna ja olemme myös saaneet kansalaisten panoksen sivuillemme. Voipa olla, että on myös innokkaita julkisten hankintojen seuraajia myös Twitterissä. Meidän osoitteemme on EP. Alaviiva, single market yhtenä satana, sanana. Tämä on meidän Twitter-tunnuksemme. Niille, jotka ovat innokkaita Twitter-käyttäjiä, varmaankin esittelijäkin sellainen on, niin voitte lisätä omat linkkinne sitten Twitterin meidän profiilimme yhteyteen. Kiitos edustaja Brendegast. Minä en ole Twitterissä, minulla ei ole profiilia. <laughs> I might, be, I might possibly be persuaded. Voipa olla, että joku sai vielä houkutelluksi. No niin, niin, tärkeä ilmoitus oli se. Kokouksemme iltapäivällä käsittelee julkisia hankintoja ja niitä säätelevää direktiiviä. Monet haluavat tietää, missä nyt mennään mutta varmaan kaikki ovat tietoisia siitä, että keskustelun voimme aloittaa toteamalla, että kun olemme käyneet yksityiskohtaista keskustelua varjoesittelijöiden ja koordinaattoreiden kanssa, niin olemme sopineet lykkäävämme valiokuntaäänestystä 18. joulukuuta. Me katsoimme, että tarvitsemme aikaa, jotta saamme tämän yksityiskohtaisen tarkistusten käsittelyn loppuun ja saamme myös kattavia kompromisseja aikaiseksi. Äänestyksiäkin varmasti tulee paljon kompromissien lisäksi, mutta laadun turvaamiseksi totta kai tämä on tärkeää. Haluamme lopputuloksena olevan mahdollisimman laadukas. Ja näin ollen päätös on oikeutettu. On kuitenkin tärkeää, että kaikki saavat tarpeelliset tiedot ja tänä iltapäivänä keskustelemme aiheesta huomenna iltapäivällä, eikö niin? Huomenna aamupäivällä. Eli siis huomisen kokous alkaa kello 9.45, niinkö se oli? Huomenna kokous alkaa siis alkuun suljetulla osuudella, jossa esittelijä on puheenjohtajana, siellä käsitellään kompromisseja ja sen jälkeen tavallinen valiokunta tapaa kello 10.45 huomenna. Onko tämä nyt selvä? Tämä myös internet-yleisölle tiedoksi. Tämä johdannosta nyt puheenvuoron saa esittelijä Mark Tarabella, jotta hän voi selittää hieman tilannetta. Asiakirjoista löydätte kompromissiehdotukset nykyisessä muodossaan. Korostan, että nämä eivät ole lopullisia, vaan niistä saatte käsityksen siitä suunnasta, johon nyt edetään. Mark Tarabella, ole hyvä, voit esitellä nämä valiokunnalle ja pyydän varjoesittelyitä sitten kommentoimaan ja sitten käymme yleiskeskustelua. Klaus Wiedner on äh, komissiosta pääosastosta vieraana. Tervetuloa. Hänkin voi sitten kommentoida esille nousevia asioita. Hän on seurannut tilannetta hyvin tarkkaan myös neuvostossa. Edustaja Taravilla, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, et tout Kiitos puheenjohtaja. Kiitos koordinaattoreille siitä, että he ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää on, että huomenna ei vielä äänestetä, vaan sitten parilla viikolla lykätään äänestystä. Meillä on ollut lukuisia teknisiä kokouksia. Täytyy kiittää poliittisten ryhmien henkilökuntaa ja myös valiokunnan henkilökuntaa siitä, että he ovat tehneet kovasti työtä. On ihan järkevää hieman lykätä äänestystä jotta saamme kompromisseja käsitellyksi. Ne ovat hyödyllisiä useissakin kohdissa, kun otetaan huomioon parlamentin ääni ja yleinen etu. Me haluamme selkeän viestin tässä monimutkaisessa aiheessa. Kyseessä ovat kaksi direktiiviä ja 2500 tarkistusta. Eli totta kai tekstiä täytyy siivota, jotta sitä ei synny liian pitkä. On siis tarpeen käyttää vielä kaksi viikkoa työntekoon, jotta saamme valmistelluksi ja viimeistellyksi nämä kompromissit. 18. joulukuuta, 24. tammikuuta sitten alakohtainen direktiivi. Huomenna on kokous, jossa keskitytään näihin merkittäviin klustereihin. Klusteri 2 on kyseessä ja artikla 1. Huomenna siis 6. joulukuuta on varjojen kokous toivottavasti viimeisimmistä yksityiskohdista ja kompromisseista alakohtaisesti. Ja tänään keskustelemme klustereista 1, 4, 7, 8 ja 9, eli menettelytapojen valinta, sähköiset hankinnat, menettelytapojen parantaminen ja hallinto. Tänään voidaan todeta, että olemme päässeet ensimmäisessä kahdessa ensimmäisessä klusterissa varsin hyvin tulokseen. Ne ovat vähiten kiistanalaisia näistä. Seitsemän ja kahdeksan klusterit ovat sellaisia, että ryhmät ovat löytäneet tasapainoisen kompromissin, jotka varmistavat vaaditun joustavuuden hankintaviranomaisten näkökulmasta ja myös yritysten näkökulmasta. Menettelyt ovat riittävän avoimia. Tästä on artikla 18, liittyy luottamuksellisuuteen, ja artikla 21 eturistiriitoihin liittyen. Joustoa tarvitaan komission ehdotuksessa, ja nyt parlamentti toki tästä äänestää. Klusteri 9 liittyy hallintoon, ja totta kai se on tärkeä. Se muodostaa tasapainon toisaalta hankintaviranomaisten joustavuuden ja toisaalta taas tarvittavan hyvän hallinnon välillä, jotta saadaan avoimuutta ja kunnioitetaan sääntöjä, eettisiä sääntöjä. Niitä täytyy luonnollisesti parantaa. Epävarmuutta on siinä, miten valvontaviranomaisia äh, ohjeistetaan ja puitteistetaan. Millä tasolla täytyy määritellä auktoriteetin taso, valvonnan taso tässä täytyy totta kai toimia käytännönläheisesti, ottaa huomioon kentän todellisuus eri jäsenvaltioissa. Ja tästäkin on kompromisseja. Ne varmistavat sen, että Euroopan tasolla päästään hyvän valvonnan tilaan. Hallinnolla on tässä direktiivissä hyvin tärkeä rooli kun otetaan huomioon, minkä verran neuvottelumahdollisuuksia meillä on suhteessa hankintaviranomaisten asemaan. Pitää toimia niin, että jos hankintaviranomaisen valvova viranomainen on jo olemassa jäsenvaltiossa, niin sellaista tietenkään ei tarvitse uudelleen perustaa. Ennen kuin kollegat saavat puheenvuoron, niin toteaisin vielä, että tärkeimmät teemat totta kai ovat myös kiistanalaisempia, hankalempia. Ja ne luovat eniten jakolinjoja keskuuteemme. Niitä käsitellään huomenna. Ja täytyy myöntää, että niistä on sitten vaikeampi päästä äh, sopimukseen. Kyse on esimerkiksi epänormaalin äh, halvoista tarjouksista, onko kyse sosiaalisista polkumyynnistä kenties, ja myös sosiaalisten kriteerien pakollisuudesta – ja sitten on vielä tämä alihankintaosuus, artikla 17 muun muassa. Klusteri 8 on sellainen, että siinä on puhuttu paljon hankintaviranomaisista. Totta kai ne ovat ensimmäisenä siinä asemassa, että niiden täytyy käsitellä käytännössä tätä direktiiviä, jota nyt laaditaan. Mutta me emme tietenkään ole unohtaneet myöskään PK-yrityksiä. Niiden pitäisi päästä paremmin julkisten hankintojen markkinoille tällä hetkellä, ne voivat liian vähän olla mukana näissä. Eli pitäisi helpottaa tiettyjä käytäntöjä pk-yritysten näkökulmasta. Tämä on ollut yksi punaisista langoista tässä hankkeessa. Aivan niin kuin komission ehdotus täksi direktiiviksi on pyrkinyt nimenomaan tähän punaiseen lankaan. Meillä on ollut tietyistä käsitteistä hieman eriäviä näkemyksiä. Olemme kuitenkin päässeet sopimukseen ja onneksi voimme lähteä sellaisesta komission ehdotuksesta, jonka tavoite toki menee oikeaan suuntaan. Ainahan näin ei ole. Tämä on mahdollistanut alusta saakka sen, että perusta on kunnossa. Meillä on hyvä pohja työlle. Eilen tapasin Irlannin puheenjohtajavaltion edustajia, joka on seuraavana vuorossa sitten Kyproksen jälkeen. Se, että tehdään klustereina äh, neuvoston rinnalla, mutta itsenäisenä, niin tällainen menettely, työskentelytapa varmaankin jatkossa äh, jostain siihen, että voimme vertailla näitä eri klustereita ja niissä tehtäviä, tehtävää työtä. Äh, tämä työskentelymetodi on, on todellakin tervetullut. Jos uploadeen paikkaa katsotte olevan, niin mielelläni niitä kuuntelen ja myös kritiikkiä totta kai. Oh, well, I'm sure there'll be some words of praise. Uh. Varmankin ylistäviäkin kommentteja kuulemme. Se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa, jos nyt joku katsoo sitä työmäärää, mitä on tehty kompromissien tiimoilta, ja sitten tekstejä, joita on pystytty korvaamaan kompromisseilla, niin varmasti näette, kuinka paljon työtä on tehty. Esittelijä totta kai on ollut tässä johtoasemassa. Hän kiittelikin jo henkilökuntaa. Haluaisin kiinnittää valiokunnan huomion siihen, että monilla aloilla äh, päädyttiin siihen tulokseen, että alkuperäinen teksti sittenkin oli paras ja on sitten otettu se kompromissiksi. Minun mielestäni prosessi kuitenkin on ollut hyödyllinen, koska nyt todella olemme tutkineet komission tekstin hyvin huolellisesti ja pyrkineet parantamaan kollegoiden kommenteilla. Mutta sitten jos joissakin tapauksissa olemme havainneet, että komission teksti kuitenkin on paras, eli tämänkin pitäisi olla aika rohkaiseva merkki. Tässä on hyvää meille kaikille ja varmasti löydämme tätä kautta tien eteenpäin. Schwab Engelin puolesta Merci, monsieur le président. Il est en train de retourner. Kiitos. Äh, hän on Surinamissa ja on nyt palumatkalla. Ja joka tapauksessa nyt minulla olisi muutama kommentti hänen puolestaan. Hän tulee sitten myöhemmin paikalle. Valitettavasti me emme juuri löytäneet aplodeerauksen aihetta, mutta katsomme, että mietintö, jota nyt ehdotetaan, on sellainen pohja, jolta voimme löytää toki kompromisseja. Ennen kuin nyt siirryn eri klustereihin, no tähän astihan ne eivät olleet ongelmallisia oikeastaan. Täällä juuri kehuttiin komissiota, niin haluaisin sanoa, että mielestäni tässä ollaan työstämisen suhteen jo loppusuoralla ja kompromisseja on jo havaittavissa. Mutta se, että tämä yksinkertaistaisi menettelyjä, niin ei kyllä ole toteutumassa. No, ehkä Euroopasta ei voi tulla yksinkertaista, yksinkertaisempaa, mutta ei pitäisi sanoa, että tilanne yksinkertaistuu. Jossakin kohdin asiat jopa vaikeutuvat ja siksi en nyt oikein ollut edes varma, että olisiko tämä tarvinnut työstää uudestaan. No, mutta nämä nyt kuitenkin tehtiin, joten aivan lyhyesti äh, liittyen näihin klustereihin. Mielestämme on hyvä, että saimme aikaiseksi kompromissin sen suhteen, että kaikki menettelyt täytyy saattaa kansalliseen lainsäädäntöön. Eli ne kompromissit, jotka me saamme aikaiseksi, niin sitten myös löytyvät kansallisesta lainsäädännöstä. No sitten toinen kysymys. Puheenjohtaja otti sen esille, eli aikarajat ovat nyt sen mukaisia, mitä komissio alun perin ehdotti. Tämäkin mielestämme on erittäin myönteistä. Ja mielestämme myönteistä on myös, että nämä innovaatiokumppanuudet, joita tekin ehdotitte, on otettu esille näissä klustereissa, joita tänään käsitellään. No sitten sähköiset hankinnat. Ilmeisesti kaksi vuotta mutta voimaan astumisen jälkeen tämän täytyisi viimeistään toteutua. Joissakin jäsenvaltioissa on vielä joitakin vaikeita täytäntöönpanoprosesseja, mutta periaatteessa tämän täytyisi olla avointa Euroopan sisämarkkinoilla, vaikka on ehkä joitakin sopeutumisprosesseja joissakin maissa, jotka saattavat olla vaikeita. Sitten, sitten tämä yhteinen asiakirja, Procurement Passport, No en nyt oikein tiedä, miksi sitä Saksaksi kutsutaan, mutta neuvostossa ilmeisesti asia on poistettu tästä asiakirjasta. Meille EPP-ryhmässä ja myös Varjo esittelee, että tämä oli tärkeä kysymys, jotta PK-yritykset voisivat paremmin osallistua Eh, julkisiin hankintaprosesseihin ja siksi mielestäni neuvoston ei tulisi ottaa tätä pois tekstistä ja tämän passin täytyisi olla vähintään vuoden voimassa, koska muuten se ei hyödytä PK-yrityksiä. Mitä sitten hallintoon tulee ja täytäntöön panoon tulee jäsenvaltiotasolla, niin meidän täytyy varmasti hyväksyä se, että neuvoston kompromissi tulee menemään läpi. No se nyt ei välttämättä ole mikään huono kompromissi, koska on aivan oikeutettua vaatia, että täytäntöönpano mm, nähdään ja sitten, että näemme myös, miten se on vaikuttanut. Eli nämä klusterit, joista me keskustelemme, niin kuin esittelekin sanoi, niin olemme aika lähellä tämän asian suhteen. Kiitos. Frank welcome. are Haluaisitko lisätä jotakin, Frank, tähän vielä? Welcome, welcome back. Tervetuloa takaisin. I will, uh, for the... Anteeksi, puheenjohtaja. Minä oikeastaan jätän sen siihen, mitä arvostettu koordinaattorimme sanoi. Se oli erinomaista puhetta. Minä tarvitsen muutaman minuutin sopeutuksena nyt tähän uuteen kokoustilanteeseen. Um, Uh, so, um, who's next? Kukapa on seuraavana? Kreutzmann, olkaa hyvä. Edustaja Kreutzmann. Jürgen. Kiitoksia puheenjohtaja. No, ensinnäkin haluan yhtyä tähän joukkoon. Tämä on herkulesmainen työ rupeama sekä sihteeristölle että äh, esittelijälle. Joskus tulee sellainen mielikuva, että me mutkistamme koko hommaa ja siinä mielessä komissiolla oli kyllä aika tasapainoinen eh, paketti, jos vähän yritettiin hillitä näitä asioita tai suitsia niitä. Ja sitten näihin eri, tästä eri ehdotuksista meillähän on tämä cluster 1-4, jotka voidaan hyväksyä. Me tuemme niitä, mutta täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että Meillä on vielä Herkuleen, Herkules tehtävät edessämme, niin kun pääsemme loppusuoralle. Ja sitten tällä elektroninen tilaus. Tässä, tämä, tässä voidaan säästää jonkin verran hallinnollista taakkaa, e, niin kollega Schwab aivan oikein totesi, mutta tämä näyttää siltä, että, että tällainen, me tässä halutaan aktivoida tällainen internetin informaatio, internetissä toimiva informaatiojärjestelmä, ja jos sellainen on olemassa, miksi sitä käytettäisi? Ja tämä tuntuu aika edulliselta. Siitä huolimatta Euroopan, eurooppalainen e- elektroninen tilausjärjestelmä voisi helpottaa tätä asetelmaa. Ja ainahan tilanteet muuttuvat. Nyt jos esitän tilauksen, tilauspyynnön ja sitten vuoden sisään tapahtuu jotain rikollista, pahimmassa tapauksessa sitten on käynyt huono tuuri, mutta voi, tavalla, se voi tapahtua myös puolen vuoden sisällä. Ja sitten kolme, kolmen viikon päästä tapahtuu jotain, ja sitten kaikkea voi tapahtua. Me tuemme sitä, mitä Schwab esitti. Cluster 7, siinä puhutaan tarjouksista. Tässä tarjous pyyntöpaperit täytyy esittää sitten Cluster 8, siinä on paljon hyviä konsepteja joskin yksityiskohdissa jotakin parannettavaa. Ja sitten johdantonsan kappaleessa olemme ehdottaneet sitä, että kaikkialla ihmisessä ei ole maailmassa tällaisia Saksassa tyypillisiä yritysneuvostoja, mutta tällaiset intressi- tai etukonfliktit oikeastaan puoltavat sitä, että turvauduttaisiin yksinkertaisempaan neuvoston tekstiedotukseen. Ongelmallista on kuitenkin artiklassa 8 e, se, että siinä poistetaan markkinakonsultointi pois. Miten sopimusvuotoksista, milloin vaikutuksia, vaikutuksia voidaan pohtia erilaisissa tarkistuksissa. Klusterissa yhdeksän, sitä voimme tukea vaskakin. Siellä on vielä neuvottelutarvet yksittäisessä kohdassa. Me tuemme, tu, 24 artiklan poistamista, joka liittyy valvontaan ja 23 artiklan uuteen muotoiluun. Ja PK-yritykset tarvitsevat tietenkin apua myös näissä tarjouspyyntösäännöissä, mutta me vastustamme tällaista sitovaa tarjouspyyntömenettelyä 25 artiklan mukaisella tavalla. Ja tämä liittyy myös aliurakoitsijan käyttöön, jossa on valtava byrokraattinen taakka ja byrokratian vähentämisen hengessä me tuemme tätä yksinkertaistusta kansallisissa raportointivelvollisuuksissa. Jätän nyt tämän luettelemani tekstin pätkän tähän. On kuitenkin mielekästä jatkaa tältä pohjalta ja siirtää tätä käsittelyä parilla viikolla, koska kaikki on, tämä on niin monimutkainen kokonaisuus ja meidän täytyy pystyä perusteellisesti tutustumaan tähän. Kiitän kaikkia ja toivon, että, että jatkamme tätä eh, rakentavaa yhteistyötä myös kuumissa neuvotteluissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos, edustaja Ryle. Minäkin haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä tähän asti. Olen kuitenkin myös herra Schwabin kanssa samaa mieltä. Ja se, että saammeko nyt todellakin yksinkertaistamista aikaiseksi Euroopan tasolla. Tämä onnistuisi ainoastaan, jos me puhuisimme asetuksesta. Direktiivissä tämä ehkä on hankalampaa. Komissiokin on mennyt jo niin yksityiskohtiin, että tässä ei varmasti päädytä yksinkertaistamaan asiaa. Ainoastaan jos saadaan aikaiseksi sähköiset hankinnat koko Euroopan unionissa. Tämä antaisi enemmän oikeusturvaa, mutta tämä on varmastikin ainoa asia, mitä voidaan painottaa tässä yhteydessä. Olen samaa mieltä herra Anna Eh, herra Schwabin kanssa ja hänen analyysinsä kanssa. On hyvä, jos saamme yhtenäisen tilanteen kaikissa jäsenvaltioissa, mitä määräaikoihin tulee. Sekin on täällä hoidettu hyvin. No sitten tämä passikysymys. Tämä on vielä liian monimutkainen. Mielestäni tekstiä täytyisi vielä yksinkertaistaa. Mielestäni tämä hankintapassi säätelee vielä liikaa. Todellakin asiaa vielä voitaisiin yksinkertaistaa ja siksi me emme vielä ole hyväksyneet tätä kompromissia. No vielä kaksi, kolme muuta kysymystä. Klusteri kaksi esimerkiksi mitä tarkistukseen 13 tulee, joka viittaa artiklaan 15. Mielestäni tämä ei ole sen mukainen, mistä keskusteltiin varojen tapaamisessa, ja ehkä tämä voitaisiin vielä huomenna selvittää. Tämä teksti on eri, jonka minä olen kirjannut ylös kompromissiksi viime kerralla tämä minä esitän esitelle, koska hänelle tämä artikla 15 oli erittäin tärkeä ja täytyisi tarkistaa, että oliko tämä meidän kompromissitekstimme. Sitten klusteri 8 ja 9. Siinä on kysymys pienemmistä yksityiskohdista, mutta minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että artikla 86 voidaan poistaa kokonaan meidän täytyy sitten äänestää siitä. Me emme voi hyväksyä muutosta, joka on esitetty. Minä ymmärsin asian niin, että tarkistus 21 artiklaan 16 että siinä ei ole yritysryhmät mukana. Ja tästä täytyy nyt sitten myös vielä keskustella. Haluaisin kiittää kuitenkin hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että muiden klustereiden kohdalla pääsemme yhtä nopeasti eteenpäin. Um, just, uh, this is my, uh, if I can just put my... Uh... Jos nyt tässä vaiheessa voivat ilmineerata niin ne muut jäsenet, jotka osallistuvat keskusteluun. Onko vielä joku, joka haluaa käyttää puheenvuoro tästä ehdotuksesta? No, ilmineeratkaa. Ensinnäkin olen tyytyväinen, että olemme päässeet hyvään sopimukseen ensinnäkin innovaatiokumppanuushankinnoista. Tämä on tärkeä uusi väline, jota viranomaiset, hankintaviranomaiset voivat käyttää – sitten Schwabin esiin nostama yksinkertaistamiskysymys. Jos lisävälineitä lisätään, niin se voi pidentää lainsäädäntöä, mutta ei välttämättä tee sen täytäntöönpanosta monimutkaisempaa. Se, että on tällainen innovaatiokumppanuushankinta, niin sehän on aivan erityyppinen ratkaisu pitkällä aikavälillä. Ja minusta se voisi olla hyödyllinen sekä asiakkaille että palvelun tuottajille ja tärkeää luonnollisesti on tulos, kun ajatellaan kustannuksia, teknologiaa ja muita tärkeitä kysymyksiä, kestävyyttä, energian käyttöä ja myös käytettävyyttä kuluttajien näkökulmasta, asiakkaiden näkökulmasta. Yksinkertaistamisessa tärkeää on sanamuoto ja lainsäädännön laadukkuus. Näiden kysymysten kanssa meidän on pitänyt painia nykyasetuksen tiimoilta. Ja testi oikeastaan onkin se, että kun ihmiset tätä tekstiä lukevat, niin, niin onko se sitten helppolukuisempi ja helposti ymmärrettävämpi. Näitä hankintoja edeltäviä vaiheita on pyritty yksinkertaistamaan ja valvontaviranomaisella on enemmän välineitä käytössään. Meillä on enemmän neuvotteluvaraa ja tämäkin auttaa paremman tuloksen saamisessa kuitenkaan markkinoiden kilpailuaspektia ei millään tavalla heikennetä. Sitten meillä on tämä klusteri, joka käsittelee hallintoa. Olemme halunneet tehdä aivan selväksi, että osa ongelmaa on se, että säännöt ei, eivät ole sellaisia, että niitä johdonmukaisesti täytäntöön pantaisiin. Monesti niitä ei täysin ymmärretä monimutkaisuudesta johtuen tiedämme, että ihmiset pyrkivät kiertämään sitten sääntöjä ja menettelyjä. Jos säännöt olisivat käyttäjäystävällisempiä, niin ei olisi niin paljon kannustimia sitten turvautua kepulikonsteihin ja kiertää sääntöjä. Tämän merkitys pitäisi ymmärtää. Toinen seikka on se, että pitäisi olla valvontamekanismi. Käsittääkseni on yleissopimus siitä, että nämä aika raskat menettelyt, joita komissio ehdotti, eivät olleet asianmukaisia tässä kohtaa. Monissa maissa on jo melko hyviä toimivia järjestelyjä. Se, miten asia on muotoiltu, ja minusta tämä on aivan asianmukaista, me olemme pyrkineet siihen, että toimitaan tuloshakuisesti, niin että jäsenvaltioiden Täytyy ottaa käyttöön sellainen valvontajärjestely, joka on, on nimenomaan tuloksiin pyrkivä. Tätä kysymystä kokonaisuutena täytyy pohtia. Mikä sitten on tarkistusten tilanne tällä hetkellä? Olen tyytyväinen, että edistystä on saatu näinkin paljon aikaiseksi kriittisen tärkeät klusterit mm, soveltamisaloineen ja poikkeuksinen ovat käsitellyt jo. Voi olla, että on vaikea saada kompromisseja kaikesta, kaikki, kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Joistakin asioista pitää sitten vain äänestää, sitä ei pidä, pitäisi pelätä, kunhan kaikki sitten tyytyvät tulokseen ja sitä joudutaan sitten puolustamaan jatkoneuvotteluissa. Varmasti tähän todella tarvitaan lisää aikaa. Voimme käyttää vielä jonkin verran aikaa näihin viimeisiin klustereihin. Onko siellä liiallisia päällekkäisiä sanamuotoja, jotka eivät millään muotoa selkeytä tekstiä? Ja se, mistä me puhuimme aikaisemmin, niin monesti jätimme komission tekstin aika lailla ennalleen. Emmekä halua missään, emmekä halua missään mielessä monimutkaistaa tilannetta tai tekstiä turhan takia, jos se ei ole tarpeellista. Lainsäädännön käyttäjien pitäisi pystyä sitten käymään lävitse teksti ja sanamuodot, onko se ymmärrettävä heidän näkökulmastaan. Nyt tämä on julkaistu teksti ja voi olla, että saamme vielä hyviä ajatuksia lähiviikkojen aikana, jotka voidaan sitten huomioida ja sisällyttää. Näin tekstiä vielä entisestään parannettaisiin. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ja totta kai energisesti osallistun varjoesittelijänä myös puheenjohtajana tähän työhön. Jos vielä voin kommentoida ennen kuin muutkin saavat puheenvuoron, haluaisin selkeyttää huomisen kokousta. Silloin ensimmäisen 45 minuutin aikana kokousajasta järjestämme yhteisen kokouksen Syväänin ja Tarabellin, Tarabellan kesken. Ja siellä keskustellaan yhteisistä näkemyksistä, jotka liittyvät tähän käyttöoikeusdirektiiviin ja, ja tähän nyt käsiteltävään aiheeseen. Niissähän on yhteisiä elementtejä. Olemme keskustelemme myös käyttöoikeussopimuksista myöhemmin. Käsittääkseni sekin asia etenee hyvin. Kaikki julkiset hankintatekstit on ikään kuin nivottu yhteen ja näistä saadaan sitten kokonaisvaltainen sopimus. Kysehän on hieman rajanvetokysymyksistä, mikä, mikä kuuluu mihinkin, ja kaikki tämä täytyy ottaa huomioon. Haluaako vielä joku palata joihinkin kysymyksiin, edustaja De Jong, näin teidät sieltä sivusilmällä, mutta ette niinkään erottanut sieltä takapenkistä. De Jong, olkaa hyvä. Haluaako vielä joku muu? Savini ei ole. Paldi Saari haluaa käyttää puheenvuoroa. Onko vielä joku? Muut kollegat? Engel palaa vielä puheenvuoroineen. De Jong, olkaa hyvä. Dank no, u Komt waarschijnlijk omdat ik te dicht bij de rapporteur... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä tämä johtuu siitä, että istun niin lähellä esittelijää. Mutta haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja tässä on tehty erinomaista työtä. On kuitenkin muutama asia, jotka haluan mainita. 15 artikla. Ähm, verder heb ik Kompromissi vaikuttaa oikein hyvältä. Minulla on kyllä pikkuinen ongelma. En oikein näe, miten tämä on kompromissi. Tämä liittyy artiklaan 21 eturistiriidat. Miksi me palaamme tällaiseen yleiseen sää- säädökseen? säännökseen? Transparency International on äh, tuottanut raportin, jossa sanon, että usein virheitä tehdään julkisissa hankinnoissa ja tällaisia eturistiriitoja löytyy ja siksi sen suhteen täytyy tehdä jotakin. Täytyy, jotkut voisivat paljastaa tällaisia tapahtumia. Tämä voitaisiin laittaa tässä kappaleen, mutta mutta tämä eturistiriita kohdan poistaminen olisi aika erikoista. Sitten viimeinen kommentti. Mehän äänestämme 18. joulukuuta joka tarkoittaa sitä, että meillä on riittävästi aikaa tehdä vaikutusarviointi ja tehdä sitten arviointi välittömästi äänestyksen jälkeen siitä, että onko tämä todellista yksinkertaistamista. Ja minä olenkin pyytänyt tätä herra Schwab ja Rova Ryyle olisivat varmaan hyvillään muistaen. Tässä erityisesti PK-yritykset. On kyllä yksi asia, joka on erityisen tärkeä PK-yrityksille. Ja luulenpa, meidän ei pitäisi vaan päästä tätä noin vain läpi. Meidän täytyy katsoa äänestyksen lopputulos ja katsoa, että missä, onko tämä teksti sellainen, että, että se yksinkertaista ei toimi erityisesti pk-yritysten kannaltakin. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Kenties tästä kohtaa keskustellaan hetken kuluttua. Valdessaari, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella esittelijää. Hän on klustereiden kohdalla löytänyt ratkaisun, jonka me suurimmaksi osaksi voimme hyväksyä. Mielestämme kompromissit ovat suurimmaksi osaksi tyydyttäviä. Aivan lyhyesti klustereista kaksi ja kahdeksan, joita käsitellään huomenna aamupäivällä. Minä en valitettavasti voi osallistua kokoukseen huomen aamupäivällä. Minulla on muutama ongelma Italiassa ja minun täytyy matkustaa takaisin Italiaan. Mutta ehkä tässä kohdin muutama pohdinto. Usein me puolustamme sisämarkkinoita, pk-yrityksiä, avoimuutta ja kilpailukykyä. Niistä puhutaan ikään kuin syvennetyn integraation kulmakivinä, jotka hyödyttävät kansalaisia ja yrityksiä. Jos olisi, mm, yritämme olla rohkeampia, niin sitten otamme askeleen taaksepäin. Ei direktiiviä, vaan asetus, ei mitään ehtoja, vaan äh, vapaaehtoisuutta. Usein me emme ole olleet tarpeeksi rohkeita ja sitten on nähty, että nämä vapaaehtoiset järjestelmät eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen. Viimeksi me käsittelemme sitä kysymystä, miten jäsenvaltiotasolla voidaan muuttaa tiettyjä kysymyksiä, mutta kukaan nyt ei ole ratkaisu sitten näitä ongelmia, jotka olisi pitänyt kansallisella tasolla ratkaista. Ja nyt sitten asiasta muotoilla direktiiviä. Jotta me saisimme aikaiseksi vahvempaa integraatiota, niin silloin täytyisi juuri säännellä tiettyjä taloudellisia kysymyksiä, niin kuin julkisia hankintoja esimerkiksi, ja lainsäädäntöä täytyisi yksinkertaistaa. Meillä ei voi olla direktiiviä, jossa on hyvin paljon valinnan varaa ja jossa jäsenvaltiot voivat itse päättää, kuinka ne toimivat. Se ei ole tarkoituksenmukaista. Ja se, mikä on lähellä sydäntäni niin klustereissa 2 ja 8, josta siis huomenna keskustellaan, niin se on ennen kaikkea tukea artikla 71 ja 84, mitä alihankintoihin muun muassa tulee. Mielestäni tämä kanta on erittäin järkevä. Ja sitten tässä toisessa kappaleessa on erittäin Tärkeä, että hankintaviranomainen voi maksaa alihankkijalle suoraan. Tätä kautta alihankkijaa suojataan, eikä hän ole ähm, päähankkijan armoilla. No, tämä ei ole mikään kyllä ei kysymys, koska tämähän nyt sitten muuttaa koko hankintajärjestelmää. Ja tätä ei pitäisi jättää jäsenvaltioiden hartiolle. Sitten artikla 69. Mielestäni meidän tulisi olla avoimia tämän kysymyksen suhteen. Tässä ei nyt saa luoda mitään byrokraattisia hirviöitä Jos yrittäjä haluaa ryhtyä tähän julkiseen hankintaan, joku tekee sitten kuitenkin tarjouksen, joka on 30 prosenttia halvempi kuin toinen, niin onko tämä sitten hankintaviranomaisen tehtävä löytää vastaus tähän kysymykseen? Eli tällainen artikla ilman prosenttilukuja 30, 40, 50 50 prosenttia ihan samaa, jossa ei ole asetettu mitään raja-arvoa. Ja tässähän nyt sitten ei voida, tai voidaanko tämä jättää nyt sitten julkisen tahon päätettäväksi? En usko, että tulokset ovat johtaneet siihen, että tähän asti olisi toimittu täysin avoimesti. Jos tämä artikla halutaan jättää tähän muotoon ja sitten jätetään tämä hankintaviranomaisen harkittavaksi, niin en usko, että me tässä autamme niitä, joita me itse asiassa haluaisimme tukea. Jos nyt yritys pakotetaan selittämään, miksi se on tehnyt näin alhaisen tarjouksen. No, ehkä se on yritys, joka itse tuottaa esimerkiksi materiaalit ja voi sitä kautta säästää. Tai mm, se on tehnyt jotain muitakin parannuksia, mutta kuitenkin me voimme olla sitten varmoja siitä, että tämä tarjous ei ole syntynyt sitä kautta, että työntekijät saisivat liian vähän palkkaa tai ilmoitusvelvollisuutta olisi laiminlyöty. Eli yritys, joka tekee mm, erittäin alhaisen tarjouksen, niin sen täytyy sitten parin kuukauden kuluttua sitten selittää, mikä tilanne on, eikä niin, että siinä sitten yhtäkkiä hinta nousee. Mielestäni tämä on tärkeä ehto. Mielestäni myös on järkevää, mitä esittelijä sanoo viranomaisesta. Jos on jo olevassa olevia valvontaviranomaisia, niin täytyy löytää ratkaisu, että ne voidaan säilyttää. Ei ole mitään järkeä synnyttää uutta valvontaviranomaista, mutta jos tällaista tahoa ei ole, niin sitten joko on vastuussa hankinnoista, joku jonka puoleen voi kääntyä, niin tällainen taho on välttämätön sen jälkeen, kun direktiivi on astunut voimaan, koska sitten on henkilö, jonka puoleen voidaan kääntyä, jos on jotain epäselvyyksiä näissä kysymyksissä. Ja tätä kautta voidaan sitten välttää sitä, että kaikki asiat täytyy käsitellä tuomioistuimessa. Monissa maissa tällaisia prosess, tässä, tällaisessa prosessissa saattaa kulua useampi vuosi ennen kuin ne saadaan päätökseen. Ei ole sellaista viranomaista, joka on vastuussa julkisista hankinnoista. Eli jos, ei voi olla niin, että jos sääntöjä rikotaan, niin sitten asiaan ei voida puuttua. Jos meillä on tällainen direktiivi, niin sitä ei pitäisi tehdä sellaista, että siinä on porsaanreikiä ja se ei toimi. Kiitos. Well, I don't think any of us has any... Kenelläkään varmaan ei ole tällaisia pyrkimyksiä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että sääntöjä on noudatettava ja täytäntöön pantava. Työn laatu on tärkeää yhtä lailla kuin lainsäädännön sisältö. Haluaisin antaa puheenvuoron Klaus Widnerille ja Mantner ja Engel halusivat puheenvuoro. Haluaisin pyytää teitä puhumaan lyhyesti. Kollegat varmaan ovat mennessä tulos äänestämään ja muutama minuutti siis vielä. Mandels ainakin oli listalla. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain lisätä pienen jutun. <clears throat> Olin äh, varjoesittelijä äh, Enevissä tässä asiassa ja siellä me saimme sovun aikaan innovaatioista, joka laitetaan mukaan, joka, joka täsmentää kriteereitä julkisiin hankintoihin. <clears throat> Se, mitä me sanoimme siellä, että hallitukset tai viranomaiset me haluamme pitää niitä ikään kuin tuollaisilla oikeastaan viranomaiset olisivat ikään kuin näyttelytila sitten tuleville asiakkaille. Ja sitten jälkikäteen meillä oli keskustelu kollegani Jürgen Kreutzmannin kanssa ja Frank Engel oli mukana myös. Yritimme hakea oikean määritelmän innovaatiolle. Minä löysin OECDn innovaatiomääritelmän ja minä kysynkin kollegoiltani, voinko lukea sen. Ehkä tässä on liikaa luettavaa. Annan tämän kollegoille luettavaksi, mutta voisimme varmaan löytää tällaiset edelliset kriteerit innovaatioille myös julkisen, julkisen, julkisten hankintojen yhteydessä. Ei tämä ole pakollista, vaan vapaaehtoista. Sitten voisimme vähän saa painaa innovaatioita päälle, niin kuin me haluamme kaikki Euroopassa lähetän kaikille kollegoille tästä asiasta sähköpostin. Tämä on tietenkin monimutkainen asia. Minä toivon todellakin hyvää lykkyä tykö kaikille esittelijöille ja varjoesittelijöille. Kiitos toivotuksista. Frank Engel seuraavaksi. Thank you, and indeed I won't be long. Kiitos, en puhu kauan. Haluaisin ensin kiittää Mandersia hyvistä toivotuksista. Varmasti no, niitä tarvitaan 19 päivää jäljellä mutta ehkä onnistumme, toivotan niin. Niin, ja mitä innovaatioehdotuksen tulee, kyllä me varmasti sopuun päästään. Siitä on hyvä, että meillä on määritelmä sanoista, jota otetaan itsestään selvyytenä. Eli tätähän saattaa myös käyttää tuomioistuimen edessä. Me tiedämme, kuinka vaikea tilanne sitten voi olla, jos ei ole määritelmää sanoille. Kaksi yleishuomiota. Minä sanoin jo alusta lähtien, että haluaisin mieluummin, että meillä olisi asetus eikä direktiiviä, koska jos me haluamme saada aikaiseksi lisäarvoa, niin tämän pitäisi olla yhtenäinen, suhteellisen yksinkertainen. No, me emme lähteneet sille tielle. Nyt meidän täytyy hyväksyä tämä direktiiviehdotus, mikä meillä on. Mutta tämä teksti ei tule muuttamaan maailmaa. Toisin kuin monet kollegat tarkistuksissa ovat sanoneet. Tässä nyt kompastuu tekstin yksityis kohtiin ja tarkistuksiin, mutta ei tämä tule muuttamaan maailmaa. Emme me tule yksinkertaistamaan asiaa siksi, että me emme pysty. Tämä on direktiivi. Ja tässä on niin paljon intressejä ja arkaluontoisia kysymyksiä, että me saamme aikaiseksi tekstin, mikä on samantyyppinen kuin aikaisemmatkin tekstit. No, on se varmasti parempi joissakin kohdin, siihen me varmasti pääsemme, mutta pelkäänpä pahoin, että emme onnistu siinä, että ö, voimme taata eläinten hyvinvointia ja emme voi pysäyttää ilmastonmuutosta. Kiitos. Okay, well, uh, I think it's been a valuable discussion. Tämä on ollut arvokas keskustelu ja hyödyllinen niin, että kaikki saavat uutta tietoa tilanteesta. Totta kai nyt kompromissit ovat katsottavina yksityiskohtaisesti. Wiener, haluaisitteko kenties käyttää viitisen minuuttia niin, että kuulemme teidän näkemyksiänne? Ei se ole pitkä aika tietenkään, mutta joka tapauksessa olette tervetullut ja voitte hieman antaa merkkejä siitä, miten teidän näkökulmastanne asiat etenevät. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ystävällisistä sanoista. ne Komission suuntaan on mukava nähdä, että ehdotus on muodostanut hyvän lähtökohdan näille neuvotteluille ja myös kolmikantakeskusteluille, jotka toivottavasti alkavat tässä eh, tammikuun liepeille Te tiedätte, että neuvoston Koreper on käytännössä sopinut tästä ja toivottavasti tämä tapahtuu tänään samalla tavalla täällä. Toivottavasti pääsemme aloittamaan kolmikantaneuvottelu pikapuoliin eh, ensi vuoden puolella näistä erityistä asioista. Eh, yksinkertaistus, ongelmana tässä on se, että tämä on osittain epäreilua, koska eh, puhutaan asiakirjojen vaatimuksista ja menettelytavoista. Tietenkin meillä on työkalupakki, joka, kuten puheenjohtaja sanoi, että se ei helpota tekstiä, mutta se mahdollistaa kysymyksiä siitä, että mitä halutaan. Kaiken kaikkiaan teksti on äh, vihreämpi ja sosiaalisempi. Ja tässä on sillä tapahtunut selvää eteenpäin menoa verrattuna äh, tähän toiseen tekstiin. Ja sitten hallinnosta tämä no, liian painava vara ei lennä, mutta sitten huolimatta me haluaisimme äh, nämä hallinnon tehtävät äh, pysyvän mahdollisimman samoina tässä. Sitten Euroopan hankintapassista tämä oli mielenkiintoinen ehdotus. Neuvosto katsoo, että, että pitäisi mennä eteenpäin suoraan elektroniseen järjestelmään, joka tarkoittaa sitä, että, että äh, viranomainen saisi tietoja suoraan elektronisesti äh, tietokannasta tarvitsematta niin, että, että itse asiassa tarjoaja ei tarvitse edes tarjoaja, tarjoaja ei antamaan mitään tietoa, Tämä on kuitenkin tulevaisuuden juttu. Se olisi varmaan parempi PK-yritykselle, jos näin voitaisiin toimia. Sitten tilastoista, niin kuin Rouva Ryyle mainitsi, jos katsotte neuvoston kompromissia tällä hetkellä, se on todellakin, sitä on, se on riistu todellakin ihan minimitasolle – jossa, ymmärretään, jossa pyritään ymmärtämään, mitä markkinat toivovat. Sitten lopuksi vielä pari-kolme sanaa asioista, joita ei ole käsitelty tänään. Mehän yritämme sit, myös tutustua näihin kompromissitarkistuksiin, joita olitte, olemme pikkusen huolissamme siitä, että eräistä saamme sellaisen vaikutelman, että täälläkin saattaa, täällä ei ole ehkä yhtä markkinoystävällisiä kuin komissiossa tai neuvostossa ja tämä koskee erityisesti ex ante velvollisuutta. Nämä entiset B-palvelut, tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta järjestelmä toimisi. Ja toinen kysymys liittyy julkisiin sektorin toimintaan. Tässä pitää tarvitaan selkeää määritelmää ja selviä rajausta siitä, mikä on julkinen operaatio, mikä on taas markkinan toimintaa täytyy myös tehdä ehdot, ehdot ja edellytykset tälle toimilla täytyy näkyä tekstissä, koska me haluamme tietenkin oikeudellista varmuutta ja me ymmärrämme, että julkisen sektorin toimintaan on tärkeää. Kiitoksia. Well, thank you very much, Kiitoksia. Edustaja Tarabella, aivan lyhyesti yhteenveto. Huomennahan teillä on jälleen puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai puhun lyhyesti, koska äänestysaika koittaa. Olen kuunnellut kommentteja ja tehnyt niistä yhteenvetoa. Ydinsana on kerties se, että yksinkertaistamisen ei juurikaan päästä. Varmaankin puheenjohtaja totesi tässä oikeastaan tärkeimmät toteamukset. Yksinkertaistaminen ja yksinkertaistamisen ydin on sääntöjen varmuus. Jos käsitteitä monimutkaistetaan tai laajennetaan, niin ei se välttämättä johda täytäntöönpanon ongelmiin. Tiedän, että Schwab suhtautui varsin skeptisesti. Toki voi olla äh, skeptinen, mutta ei nyt sentään euroskeptinen. Meillä on tiettyjä käsitteitä ja komissio on lähtenyt liikkeelle tässä ehdotuksessa uusilla käsitteillä – on lisätty uusia käsitteitä. Ei tämä ole mitenkään helppoa tietenkään tältä pohjalta yksinkertaistaa. Toki yksinkertaistamista voisi olla enemmän. Jos nyt mennään siihen suuntaan, että halvin hinta voittaa aina, ei sosiaalisia kriteereitä, ei monimutkaistamista, yksi menettely, joka on ilman minkäänlaista neuvot ilman minkälaista julkisuutta, toki neuvotellaan, mutta ei julkisuutta, se olisi vähemmän avoin, vähemmän kilpailua, ei olisi valinnanvaraa, ei olisi mahdollisuutta viranomaisille ottaa kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, sehän vaatii lisätyötä. Komission sen Bahnie totesi, että tässä direktiivissä Täytyy huomioida, että 19 prosenttia BKTstä, joka tulee tätä kautta ja investoidaan tehokkaammalla tavalla talouden käyttöön, kansalaisten talouden käyttöön, niin että muistetaan myös kestävyys. Ei ole asianmukaista, että valiokunta, tämä valiokunta ottaa kantaa muihin asioihin. Oma aloite mietinnössä on helppo nostaa esille suuria ajatuksia, periaatteita, joihin monet voivat yhtyä. Ruule on tehnyt erinomaisen mietinnön, jossa on monenmoisia periaatteita. Hienoa. Mutta sitten kun täytyy tehdä lainsäädäntöehdotuksia, niin tilanne on paljon monimutkaisempi. Esimerkiksi maatalouspolitiikasta meillä on Lyonin, Le Follin, Boveen mietinnöt, Dessin mietintö. Ja sitten kun pitää päättää yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin tilanne on paljon monimutkaisempi. Joskus käy niin, että periaatteita ei sitten kunnioitetakaan. No sitten tarkistuksesta. Ruule esitti kommentteja niistä tästä passikysymyksestä. Totean, että tämä olisi myös etu. Eurooppalainen passi olisi sellainen, että ei tarvitse enää tuo, toimittaa monenmoisia asiakirjoja dokumentteja, jotka loppujen lopuksi eivät ole niinkään hyödyllisiä. Tällainen passi mahdollistaisi sen, että olisi sertifiointijärjestelmä, voisi osallistua, voisi esittää tarjouksen tarjouskilpailuissa. Ja sitten se, joka saa tämän tarjouksen hoidettavakseen, niin voisi passin taustalla olevat asiakirjat toimittaa. No sitten muita käsitteitä. Tässä mainittiin artikla 15. Englanninkielisessä versiossa where applicable sanamuotoa käytetään. Kenties tässä on pikemminkin jonkinlainen unohdus päässyt tapahtumaan kuin tarkoituksellinen poisto. Sitten Baldassaaren kommentit. On todellakin harmi, kollega, että ette ole huomenna paikalla tässä kokouksessa. Miksi ette voisi lykätä lähtöänne? Jos olisitte paikalla, niin todella olisi hyvä. No sitten, hyvä kollega, jatka ranskan kielellä. Innovaatiot. Äh, hienoa, hienoa. Hieno asia, se mitä totesit. Olen tyytyväinen siitä, että Envi-valiokunta, ja siellä on korostettu nimenomaan sen tärkeyttä, että on oltava ympäristökriteereitä luonnollisesti, mutta myös sosiaalisia kriteereitä. Kenties tämä unohtui mainita, mutta Envin mietintö todellakin teki minun suuren vaikutuksen. Frank Engel sanoi, että ei pidä kaikkea lähteä muuttamaan. Onneksi tässä ei nyt kaikkea muuteta sentään. On myös hyvin toimivia osia julkisissa hankinnoissa. Meillähän on 2004 direktiivi. Jäsenvaltiot ovat täytäntöön panneet tämän direktiivin määräyksiä osittain onnistuneesti, osittain vähän, vähän vähemmän onnistuneesti. Puheenjohtaja, päätän aivan juuri puheenvuoroni. Mitään aplodeja emme kuulleet. Kenties äh, sitten 18. joulukuuta tai tammikuun puolelle siirtyvät nämä aplodit, mutta haluan joka tapauksessa kiittää teitä siitä, että olette tehneet yhteistyötä tämän mietinnön laadinnassa. Totta kai haluan kiittää myös varjoesittelijöitä. He ovat olleet intensiivisesti mukana työssä. Haluan kiittää myös sihteeristöä ja poliittisia ryhmiä. Minä olen tehnyt myös SED-ryhmän henkilöstön kanssa paljon yhteistyötä ja heitä totta kai lämpimästi haluan kiittää. He ovat tehokkaita työntekijöitä ja ilman heitä meillä ei olisi tällaista tekstiä, jolla sitten voimme parantaa Euroopan julkisten hankintojen sääntelyä. Kiitoksia ja huomiseen, mutta toki jään tänne äänestämään. Good. Well, thank you very much. It's been a very good... Kiitos. Tämä on ollut oikein hyvä keskustelu. Meillä on huomenna kokous neuvotteluista, mutta totta kai valiokunnan kaikki jäsenet on kutsuttu, jos haluavat osallistua. Ei se ole valiokunnan jäseniltä suljettu kokous. Uh, could I ask uh, people who are leaving if you could leave? Uh... Jos poistujat voisivat poistua hiljaisesti. Muistettavaa, aivan niin kuin Tarabellakin sanoo, edustaja Manders, olkaa hyvä. Uh, we need to vote now. Nyt pitäisi äänestää. So please, could I, um, could I invite you to leave quietly, but I... Pyydän poistuja poistumaan hiljaisesti. Se, mitä Tarabella sanoi, yksinkertaistaminen ei ole yksinkertaista. Hän on aivan oikeassa. Siihen tarvitaan aikaa. Seuraavat kolme viikkoa varmaankin. Nyt koittaa äänestyksen aika ja ensin äänestämme energia-alan etenemissuunnitelmasta Smithin mietinnöstä. Hänkin on poissa tänään. Enpä tiedä, kuka alderyhmästä on sijaisena. Aikooko joku valvoa sieltä ALDEsta? Tarviiko kommentoida vai voimmeko mennä eteenpäin? Kompromissit ovat selvillä vesillä. Ulle Smithin mietintö, energia-alan etenemissuunnitelma, ympäristövaliokunnan lausunto. Suoraan tarkistus yksi puolesta Tarkistetaan samalla järjestelmä, eli äänestys alkaa. Tarkistus 1. Uh, there are 35 people here, so we're not uh, 36. Any... 36 on paikalla. Onko vielä joku äänestämättä? Äänestys päättyy. 18, 18 äänin hylätty. Sitten tarkistus 2. What? No, it's too late. Liian myöhäistä, olen pahoillani. Can't be here on time. Jos ette ole ajoissa paikalla, niin ette voi myöskään äänestää. Seuraava on tarkistus kaksi puolesta, vastaan, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt tarkistus seitsemän Hendeliltä. Äänestys alkaa. Tarkistus kaksi, sanoo puheenjohtaja. Seitsemän. Puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. Onko tämä SDn merkinantoa? Oletteko te vastuussa SDn merkinannosta? Voitteko Schwabin kanssa siellä yhdessä ohjeistaa, niin tiedän missä mennään. Amendment 8. Tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 9 raukeaa käsittääkseni. Aha, lisäyksenä. Yhdeksän lisäyksenä puolesta. Puolesta äänet vastaan. Selvästi hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 27 puolesta vastaan hyväksytty. 10 puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 18 vedetty pois. Kompromissi 4 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt tarkistus 26, eikö niin? 26 puolesta vastaan hyväksytty. 29. 29 Vapaa-äänestys, aha. Avataanpa äänestys. All right, we'll record your vote against. Teidän vastaäänenne pannaan kyllä kirjoihin. 29. Äänestys päättyy. Joku ei äänestä. 22 vastaan. Hylätty. Tarkistus 30. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 34 kohta kohdalta äänestyslistan mukaisesti ilman sanoja national puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Toinen osa. 34. Uh, and the vote is closed. Äänestys päättyy. 19 puolesta 18 vastaan hyväksytty yhdellä äänellä. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 vedetty pois kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 vastosilta puolesta vastaan hyväksytty. 44 hyväksytty. 40 puolesta vastaan hyväksytty. 45 kohta kohdalta näette jaon ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa Puol- äänestys alkaa, toinen osa 45. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta 17 vastaan ja yksi tyhjä ääni. 48 puolesta vastaan ty- hyväksytty. 43 raukeaa kompromissin takia. 46 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. No niin, sitten olemme äänestäneet tarkistuksista. Äänestys alkaa koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Um, is anybody, everyone want to vote? We're only up to 34. Some... Nyt on 34 jo äänestänyt. Eikö joku ole mukana? Jollakin on kortit koneessa, mutta eivät äänestä. Äänestys päättyy. 33 puolesta, neljä vastaan, ei tyhjiä. Onneksi olkoon poissa olevalle Schmidtille ja kiitos tästä. We now move on then. No niin, ja sitten siirrymme toiseen lausuntoon. PK-yritysten rahoituksen saannin parantaminen. Valmistelijan on herra Chatsi Markakis. Hänkään ei ole paikalla. Haluuko joku puhua hänen puolestaan? Ei, kyllä, ei. Hyvä. No niin, siirrymme siis heti äänestämään. No niin. Tarkistus yksi Hanslikilta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 8 puolesta puolesta vielä vastaan hyväksytty. Tarkistus 9. Niin ja se 10 raukeaa 11 Obermeierilta puolesta. Tarkistetaan tämä sähköisesti, eli äänestys alkaa tarkistus 11. Äänestys päättyy. 22 puolesta 15 vastaan. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Hyväksytty 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 15 McClarkinilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan, sekin on hyväksytty. 18 lisäyksenä puolesta vastaan, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan, hyväksytty. Tarkistus 20 Obermeierilta puolesta vastaan, hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan, hyväksytty 22 puolesta vastaan hyväksytty 23 puolesta vastaan hyväksytty 24 puolesta vastaan hyväksytty 25 25 puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 26 puolesta vastaan Sekin on hyväksytty. 27 tarkistuspuolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 2016. 34 puolesta vastaan. Se on selkeästi hyväksytty. No niin, sitten avaan äänestyksen koko lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys. Ai. No niin, kyllä, äänestys päättyy. Hyväksytty 34, 35 ääntä puolesta ja yksi vastaan. Paljon kiitoksia, että olitte paikalla äänestämässä.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 Uh, I'm just allowing a bit of a short break because... Pidetään tässä pieni tauko, koska komissio ilmeisesti kertoo tästä aiheesta, eikö niin rouva Koratsa Bild? Selvä. You want to... Um, uh, Anna Maria, do you want to introduce... Anna Maria, Haluaisitko kuitenkin jo johdatella aiheeseen? Good. Well, um, it's exactly half past four and... No niin, kello on nyt tasan puoli viisi. Ehkä täällä ihmiset lonkkautuvat juuri internetin kuullakseen, mitä seuraavia askeleita tässä aiheessa otetaan. Haluaisin toivottaa ruotsalaisen vierailijaryhmän tervetulleeksi tuolla huoneen perällä. Ja toivottavasti teitä kiinnostaa myös nämä palvelukysymykset. Mehän olimme vuonna 2009 Ruotsissa, Ruotsin puheenjohtajakauden aikana siellä tuottiin palveludirektiivejä ja toivottiin sen menevän läpi. Eli tämä on nyt oma mietintö, jossa tänään keskustellaan palvelujen sisämarkkinat, tilanneselvitys ja tulevat toimet. komissio varmasti nyt sitten kertoo, missä mennään joissakin tärkeissä kysymyksissä, vastavuoroinen arviointi, sitten rajoitukset, joita on asetettu jäsenvaltioille ja sitten nämä ja sitten ensin esittelijä ja sitten komission edustaja sen jälkeen. Anna-Maria, ehkä sinä voisit nyt johdatella aiheeseen ja sitten keskustelemme. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiva, että toivoisitte tervetulleeksi meidän viera- vieraamme. Ja nythän meidän pitäisi saada konkreettisia vastauksia markkinoiden toimivuuteen ja miksi kaksi vuotta määräajan jälkeen, kun palveludirektiivi olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä, me edelleenkin olemme tilanteessa, jossa enemmistö jäsenvaltioista on sellaisia, jotka eivät ole täysin pannut täytäntöön tätä palveludirektiiviä. Ähm, hämmästyttävää on, puheenjohtaja, että komissio on pyytänyt tietoa 26 jäsenvaltiosta, miksei 27. 26 äh, kirjettä, joissa äh, lähetettiin 21 kirjettä äh, käsittelemään palveludirektiiviä ja 21 21 saatiin neljässä myönteisen vastauksen aika hyvä, mutta 16 jäsenvaltiota olivat 12, 12 jäsenmaassa alkaa tällainen menettely, rikkomusmenettely ja siksi tämä on niin tärkeä tämä asia. Olen iloinen siitä, että minulle haluttiin uskoa tämä työ parlamentin osalta. Meillä on erittäin hyvät pohja, jolta ponnistaa, koska meillä on kaksi erinomaista mietintöä siitä, miten palveludirektiivi on pääty täytäntöön ja millä tällaista keskinäiseltä pohjalta arvioidaan. Tämä antoi meille todellakin lihaa luiden ympärille, antoi pohjan josta päästään eteenpäin. Nyt mitä me tarvitsemme on, tarvitsemme poliittista potkua jäsenvaltiotasolle, tasolle, jotta ne täyttäisivät velvollisuutensa, jotta joka päivä kun ei käytetä palveludirektiiviä, niin menetämme työpaikkoja Euroopassa. Ja sitten siinä on kuitenkin suuri potentiaali tässä palveludirektiivissä. Totta kai myös kuluttajat hyötyvät siitä ja me toivomme, että voisimme työskentellä yhteisesti teidän kanssa, varjojen kanssa ja komission kanssa totta maar, ja sidosryhmien kanssa, jotta voitaisiin saada tämä viesti perille, koska jotkut uskovat, että kriisistä selviytyminen hoituu sillä, että sulkeudutaan. Ja toivottavasti olette minun kanssa samaa mieltä, että jotta se edellyttää sitä, että kriisistä selviytyminen tarkoittaa avautumista. Puheenjohtaja, palveludirektiivi merkitsee 65 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta ja 70 prosenttia työllisyydestä Euroopassa ja se, se määrä osuus kasvaa. Ja kaikki tämä retoriikka sisämarkkinoiden finalisoimisesta ja täydellisestä toimivuudesta ei ole mitään, ellei me, me saa palveludirektiiviä täytäntöön. Tämä on minusta tärkein poliittinen viesti, joka meidän täytyy saada jäsenvaltioihin, erityisesti kriisiaikoina, kun lopultakin olemme ymmärtäneet, ja tämähän on keskustelujen keskiössä, että me emme voi ylikuluttaa enää, koska julkista rahaa ei ole käytettävissä. Meidän täytyy luoda kasvoja ja työpaikkoja ja meidän pitää saada kilpailukykyä, jotta saataisiin sisämarkkinoiden potentiaali liikkeelle niin, ja kasvua löytyy nimenomaan palvelusektorilta. Meillä on fantastinen työn pohja, joka on tämä erinomainen komission tiedonanto ja odotankin kuulevani enemmän tästä, mutta olen nyt jo tyytyväinen siihen, että, että puhutaan nollatoleranssista sen suhteen, että palveludirektiivi jätetään panematta täytäntöön kansallisella tasolla. Haluan tässä yhteydessä myös onnittelemalla komissaari Varnieria, koska hän on itse henkilökohtaisesti käynyt jäsenvaltiosta toiseen ja hän on todellakin puhunut sikäläisille toimijoille – ja on puhunut myös näistä yhteyspisteistä ja yrittänyt todellakin saada tämä viesti, saada tämän viestin Brysselistä kaikki jäsenvaltioon. No, mutta mistä me oikein puhumme? Me puhumme arkkitehdeistä, että yhdessä jäsenvaltiossa perustettiin yritys, ja siellä täytyy olla pää, pääkaupunki, 51 prosenttia täytyy olla yk, luonnollisten henkilöiden käsissä. Tämä on periaatteessa sellainen, että tämä pakottaa tällaisen liiketoimintamallin yhteen ammattikuntaan. Meillä on palveluyrityksiä, jotka ovat osoittaneet, että, että liiketoimintamallilla on lisävarvoa siinä valtiossa, se toimii. Meillä on kiinteät hinnat tietyillä ammateilla, meillä on juridiset velvoitteet, taloudelliset testit ja sitten ulkopuolinen auktorisointi. Mutta pahin, mikä tässä tulee eteen, ja siksi tämä on tärkeää huomata, että saamme yhä enemmän valituksia kuluttajilta. Kuluttajat et, eivät pysty enää, enemmän imoroimaan äh, Spotifyta tai iTunesia äh, tällä sisä, näillä sisämarkkinoilla. Me saamme valituksia kuluttajilta, koska jos ostat paketin, äh, niin jostakin toisesta jäsenvaltiosta, ostat sen jostain 800 eurolla, sitten jostain toisessa maassa maksaa 2100 euroa, jos haluat sitten nauttia vuoristoalusta, niin se maksaa 600 paikalliselle ja toista tonnia ulkopuoliselle. Ja tästä voitaisiin saada paljon konkreettisia esimerkkejä. Meidän täytyy siirtyä retoriikasta tuumasta toimeen tämän ongelman osalta, joka meillä on. Puheenjohtaja, odotankin kuulevani enemmän, miten komissio aikoo siirtyä eteenpäin. Ja luulenpa, että heidän ajatuksensa saada toinen, toinen, toisen sukupolven yhteyspisteet on hyvä asiatus. Palvelusektori saa digitalisoituu entisestään. Me tarvitsemme digitaalisia alustoja sitten tietojen välittämiseksi operaattoreille, operaattoreita sisämarkkinoille. Jätänpä tämän puheluni tähän, koska haluaisin kuulla kollegojani ennen kuin mennään eteenpäin, mutta toivottavasti saan vielä puhua lopuksi. Tässä saisin teille yhteenvedon keskustelusta. Kiitos puheenjohtaja. Uh, uh, Kiitoksia tästä selkeästä johdannosta rouva Ponsei voisi nyt ensin kertoa, mitä komissio on tehnyt, koska meillä on tiedonantoja kolme työasiakirjaa, kuten sanoitte, ja sitten voimme keskustella siitä. Tämä ehkä loisi hyvät puitteet. Mehän suunnittelemme kuulemistilaisuutta helmikuussa, joten tervetuloa komission tiimi. Ja haluaisin sanoa se, mitä, herra, eh, mitä Rova esittelijäkin sanoi, mitä herra Barnier todellakin on tehnyt tämän asian eteen. Mutta neuvosto ja pääministerit ovat kyllä myös tukeneet tätä, eli tämä on poliittisesti hyvin tärkeää. Eh, rova François Ponset, olkaa hyvä. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. 8 kesäkuuta komissio hyväksyi tiedonannon kumppanuudesta uuden kilpailun ja palvelujen aikaansaamiseksi. Meillä oli tässä kolme työasiakirjaa, täytäntöönpano kertomus palveludirektiivin osalta, toinen suoritusarvio tulokset. Katsoimme kolmea keskeistä sektoria, eli rakennusalaa, matkailua ja liike-elämän palveluita ja sitä, miten lainsäädäntö siellä toimii yhteen. Ja ohjeistusta artiklan 20 suhteen kohta kaksi, jossa kielletään syrjintä palvelujen vastaanottamisen suhteen asuinpaikan tai kansallisuuden perusteella. Kävisin nyt lävitse tiedonannon keskeiset kohdat ja kenties kertoisin hieman, mitkä ovat suunnitelmamme näissä. Kun ajatellaan palveludirektiiviä, niin Oikeastaan siellä on neljä päälukua. Ensimmäinen, aivan niin kuin Koratsa Birkin mainitsi, on nollatoleranssipolitiikka. Kenties alustavasti pitäisi jo todeta, että palveludirektiivi on pantu täytäntöön, on siirretty lainsäädäntöön 27 jäsenvaltiossa, on johtanut yli tuhanteen lainsäädäntöhankkeeseen, lainsäädäntösäädökseen, jota on jouduttu muuttamaan, korjaamaan ja hyväksymään. Kaiken kaikkiaan siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön on sujunut varsin hyvin. Havaitsimme, että on tiukkoja velvoitteita tässä direktiivissä ja niissä jäsenvaltioilla ei ole minkäänlaista harkinnanvaraa. Mutta siellä täällä on vielä esimerkkejä huonosta täytäntöönpanosta. Eli tätä tällä nollatoleranssipolitiikka kirjeellä on pyritty korjaamaan. Toimimme aktiivisesti tässä ja Ennakoivia menettelyjäkin on jo aloitettu, rikkomusmenettelyjen esivaiheita, niitä on 12 ja niitä voi olla jopa 16 myöhemmin. Tässä ensimmäinen osuus työstämme. Toinen osuus on se, että haluamme jäsenvaltioiden menevän pidemmälle kuin mitä direktiivin vähimmäistaso vaatisi, niin että voitaisiin maksimoida teho. Tämän teemme suhteessa kahteen pääaspektiin. Ensimmäinen aspekti on se, mihin Koratsa Pilkin viittasi, eli mitkä ovat oikeudelliset vaatimukset tietyistä osuuksista ja toisaalta kiinteät tariffit. Tämä tehdään myös sen pohjalta, että on vapaus tarjota palveluita, eli mahdollisuus tarjota palveluita rajat ylittävällä ja väliaikaisella perustalla – verrattuna siihen, että sijoittautuisi tiettyyn jäsenvaltioon. Tässä käytetään vertaisarvioita jäsenvaltioiden kesken. Ne alkavat joulukuun puolessa välissä ja ulottuvat kevääseen saakka. Ajatuksena on se, että 2013 ohjausjaksossa tämä voitaisiin huomioida. Jos asianmukaista, tietysti vertaisarvion tulosten pohjalta voimme sitten ehdottaa lisälainsäädäntöä. Vertaisarvioissa keskitytään tiettyihin valikoituihin toimintoihin. Me emme tietenkään voi kattaa liian laajaa alaa, muuten tämä ei tule toimimaan. Vertaisarviointi kattaa 89 alaa ja siellä vertaillaan äh, jäsenvaltioiden järjestelmiä, jotta tässä vertailussa olisi järkeä, niin täytyy toimia varsin täsmällisesti. Ja olemme valinneet nämä tietyt aktiviteetit vertailtaviksi, eh, mukaan luettuna arkkitehdit. Siellä ovat mukana myös eh, veroneuvojat, veroneuvojat ja niin edelleen. No sitten vapaus tarjota palveluita ja siitä tehty lauseke. Joissakin jäsenvaltioissa on ero sen suhteen, haluaako palveluntarjoaja sijoittautua vai haluaako hän vain tilapäisesti tarjota palveluita. Aina tätä eroa ei kuitenkaan tehdä. Palveluntarjoaja, joka on omassa kotivaltiossaan sijoittautuneena, voi olla, että häneltä vaaditaan hyvin tiukkoja vaatimuksia sille, että hän sitten menee toiseen jäsenvaltioon tarjotakseen siellä tilapäisesti palveluita häneen ei saisi kohdistua minkäänlaisia vaatimuksia, tai ainakin hyvin kevyet vaatimukset verrattuna tähän sijoittautumisvaihtoehtoon. Tähän kysymykseen me sitten paneudumme jäsenvaltioiden kanssa. Sitten taloudellisten vaikutusten maksimointipyrkimys. Se oli ensimmäinen. Toinen kysymys liittyy rajat riittäviin palveluihin ja siihen, että palvelujen tarjoajat haluavat tilapäisesti tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa. Ja usein he kohtaavat ongelmia saada vakuutusta tai sitten he joutuvat maksamaan kalliita vakuutusmaksuja. Tämä on usein este. Me pyrimme ottamaan yhteyttä vakuutussektoriin ja sitten 2013 loppupuolella laadimme selvityksen niistä ongelmista, ja mahdollisista ratkaisuista, joita voitaisiin tutkia. Referenssinä voisi olla sektorijohtoiset ratkaisut käytännön ongelmiin. Meillä on vakuuttajia, vakuutuslaitoksia, monet toimivat monissa jäsenvaltioissa, on kumppanuuksia ryhmittymien välillä. Ajatuksena olisi, että edistettäisiin käytännönläheistä ratkaisua. Ensinnäkin tämä nollatoleranssi, sitten se, että maksimoidaan talousvaikutukset, taloudelliset vaikutukset pidemmälle kuin mitä tekstin eh, kirjain määrää. Sitten täytyy toteuttaa myös tämä niin, että kuluttaja siitä hyötyy. Meillä on tässä artikla 20 kohta 2. Siinä vastaanottaja ja ei voida syrjiä heidän kansallisuutensa tai asuinpaikan perusteella. Tässä haluaisimme ensinnäkin saada kansalliset toimijat mukaan, jotka ovat mukana täytäntöönpanemassa tätä kohtaa, eli miten sitä täytäntöönpannaan 2013 loppupuolella annetaan lisäohjeistusta sen suhteen, miten tätä artiklaa pitäisi käsitellä. 2013 pyrimme lisäämään tietoisuutta tästä kuluttajien oikeudesta. Käytännössä kuluttajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että onko Eurooppaa vai eikö ole Eurooppaa olemassa. Eli kuluttajille tämä asia ikään kuin tulee näkyväksi, sen takia määräys onkin tärkeä. Neljäs työsarka on yksi ja ainoa asiointipiste. Ajatuksena on se, että palveluntarjoajat voisivat tällaisen yhden puhelinkeskuksen tai asiointipisteen kautta saada kaiken tarpeellisen tiedon palvelun tarjoamisesta toisessa jäsenvaltiossa ja mahdollisesti voisivat sitten toteuttaa kaiken internetissä. Ihan tähän asti vielä ei ole päästy. Jäsenvaltiot ovat toki ponnistelleet, mutta vielä ei ole saatu joka puolella samanlaisia tuloksia. Olemme tästä viime vuonna tehneet tutkimuksenkin. Se osoitti, että jotkut ovat hyvin pitkällä, jotkut ovat jääneet jälkeen, jotkut siellä keskivälillä. Haluaisimme saada jäsenvaltiota ottamaan askeleen eteenpäin oikeastaan kolmen seikan suhteen. Ensinnäkin tämä asiointipiste. Sinne pitäisi mennä pidemmälle kuin mitä kirjain vaatii, niin että koko e- e- liike-elämän elinkaari huomioitaisiin. Jotta tällainen asiointipiste olisi hyödyllinen, niin kaikki tieto oli, olisi oltava saatavissa tämän pisteen kautta. Eikä niin, että, että laajat tiedot löytyvät sitten ympäri sieltä ja täältä. Haluaisimme myös monikielisyyttä tai ainakin kaksikielisyyttä sellaisella kielellä, joka on yleisesti ymmärretty suurimman osan kansalaisista keskuudessa. Ja viimeinen seikka, haluaisimme, että tämä olisi käyttäjäystävällisempi niin, että palvelun tarjoajan olisi selkeä, selkokielellä helpompi etsiä ja löytää tietoa. Tässä haluamme käytännönläheisyyttä, aiomme testata asiointipisteitä, painostamme jäsenvaltioita eteenpäin tällä saralla. Teimme palveludirektiivin talousvaikutuksista tutkimuksia tutkimuksen ja tulos oli sellainen, että 0,21 prosenttia BKTstä voitaisiin voittaa niin, että nämä yhteyspisteet olisivat todella toimivia. Ja siinä totta kai sähköiset välineet ovat tärkeitä tulosten saamisessa. Meillä on kahden vuoden suunnitelma, jolla pyrimme kannustamaan jäsenvaltiota eteenpäin. Tässä oikeastaan kaikki palveludirektiivin suhteen. Kesäkuun tiedonanto käsittelee myös muita aiheita, joihin nyt en sen kuumemmin syvenny, jolle ette toivon niin, puheenjohtaja. Ne liittyvät esimerkiksi ammattipätevyysdirektiiviin, ja siellä huomioidaan tiettyjä sektorikohtaisia tarpeita, esimerkiksi erikoistuneet palvelut ja vähittäispalvelut. Varmaankin Koratsa Biltin mietintö keskittyy nimenomaan palveludirektiiviin. Kiitos. Well, I think that's a good start. Of course we are... Tämä on hyvä alku. Totta kai tämä pätevyyskysymys on asia, josta olemme vastuussa. Olemme kiinnostuneita tästä ristikkäisyydestä. Meitä kiinnostaa siis molemmat. Tämä oli hyvä johdanto ja on hyvä, että te kiinnitätte tähän huomiota. Rova Koratsa Bild saa sitten lopuksi puheenvuoron ja voimme keskustella siitä, kuinka me sitten lähestymme tätä kysymystä Rouva Rapti, SD-ryhmän varjoesittelijä, ALDE-ryhmän puolesta herra Manders, Rouva Ryyle, vihreiden puolesta ja sitten minä EPPn puolesta Guesta nyt ei ole kukaan paikalla, mutta katsotaan kuka tulee paikalle ja sitten jos joku muu vielä haluaa puhua. Eli Rouva Rapti ensimmäisenä. Kirje Brödre, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kanssanne. sen suhteen, mitä sanoitte. Todellakin meillä on hyvä alku. Se, mitä kuulimme komissiolta, kaikki hänen sanansa saa minulle, saa minut optimistiseksi tämän työn tulosten suhteen. useita yksityiskohtiakin täällä esiteltiin. Oikeastaan enemmän yksityiskohtia kuin mitä odotin. Ja minulla on sellainen tuntuma, että, että komission presentaatio on hyvin kunnianhimoinen todellakin, mutta samanaikaisesti se tuntuu realistiselta. Ja jotenkin minä tunnen siten, että se mitä komissio ajattelee on Euroopan kansalaiset kaikki ne eh, ajatuksineen ja kaikki ne piirteineen, oli sitten kysymys kuluttajista tai tuottajista. Totta kai me tarvitsemme aikaa, jotta nämä, nämä kaikki eh, tämän tekstin aspektit saadaan selvitettyä, jotta sitten omalta osalta me voimme myötä vaikuttaa parhaaseen mahdolliseen lainsäädännölliseen kehykseen, joka sitten toimisi Euroopan kansalaisten eduksi. Haluan kiittää myös Rova Koratsa Biltia hänen tekemästään työstä. Se on auttanut meitä suunnattomasti viimeisen kolmen vuoden aikana tämän valiokunnan työssä ja myös muuten. Ja olen myös hyvin iloinen siitä, että täällä paikalla on ihmisiä, jotka, joihin sisämarkkinat suoraan osuvat. Tarkoitan tällä tämänpäiväisiä vieraitamme, jotka seuraavat, mitä tässä valiokunnassa oikein tehdään. Ja heillä on tietenkin myös mahdollisuus keskustella Rova Koratsan kanssa. Myös eh, vieraamme voivat myötä vaikuttaa meidän tekemiseemme. Ensimmäinen asia, ja tässä painottaisin vielä tätä, on se, että haluan toivottaa. Minusta on hyvä, e, mitä komissio aikoo ja mitä komissio on lausunut. Se on todellakin äärimmäisen myönteistä. Meillä on nyt ensimmäinen arviointi siitä, miten, tämä, miten tätä direktiiviä on pantu täytäntöön jäsenmaissa. Ja minusta on kovin myönteistä, että, että me tähtäämme paljon tiukempaan konseptiin direktiivin täytäntöönpanon osalta. Mutta tässä ehkä pieni sivuhuomautus. Ei mietitä, ei mietitä pelkästään sanktioita tai rangaistuksia, koska tuolla tavalla – me emme pääse tehokkaasti eteenpäin. Minusta meidän täytyy muistaa mahdollisuus, että mitä tahansa teknistä apua tarvitaan jäsenvaltioissa, jotka eivät ole menneet eteenpäin riittävästi. Ja samalla voidaan ajatella myös parhaiden käytänteiden vaihtamista. Hyvin myönteistä on mielestäni yhteistyö kansallisten virastojen kanssa – jossa pyritään tai tähtään erityisiin toimiin, jotta saataisiin kaikki palvelut kaikkien kansalaisten saataville riippumatta kansalaisuudesta ja riippumatta kyseisestä laitoksesta tai oikeastaan kyse riippumatta näiden äh, yritysten kotipaikasta ja, ja myös äh, kansalaisten kotipaikasta. Mutta tämä Kortsan pohjustus vaatii lisää keskustelua meidän täytyy hallinnoida tämä hyvin, koska jokaisella maalla on omat e, ehtonsa ja e, tilanteensa. Jotkut kulkevat e, nopeammin eteenpäin, toiset hitaammin. Meidän täytyy ottaa aimo askel eteenpäin, mutta emme suinkaan halua toimia kuluttajien suojaa vastaan – Tämä on äärimmäisen tärkeää meidän kuluttajasuojamme kannalta. Kuitenkin me katsomme, että kuluttajien etujen mukaista olisi, että meillä olisi yksi yhteyspiste. Ja nyt jos sitten kun siirrytään toisen sukupolven keskuksiin, me otamme sen myötä kyllä isoja askeleita eteenpäin. Siksi minä odotankin tällaisia, näitä toisen sukupolven keskuksia. Vielä kerran haluan, äh, haluan ilmaista, tuoda julki optimismini äh, tästä tehdystä työstä. Ja olen tietenkin esittelijän käytössä ja kaikkien niiden käytettävissä, jotka tässä yhteistyötä harjoittavat. Me, meidän täytyy pyrkiä tehokkaasti, tehokkaalla työllä äh, tuottamaan parhaas vaalinen lopputulos. Kiitos. Kiitos, herra Manners. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Minä korvaan tässä kollegani. Morten ei päässyt paikalle. Hän on tiedon kans, tiedonannon kanssa suhteellisen samaa mieltä. Komissiohan jo otti ongelmat esille, joten minun ei varmasti tarvitse sitten puuttua niihin enää. Mitä tähän täytäntöönpano vajeeseen tulee, tässä pitäisi ottaa oikeastaan asetus. Työn EPPkin on tästä vakuuttunut, niin toivottavasti me voimme keskittyä asetuksiin eikä direktiiveihin, koska aina me näemme, että direktiivien täytäntöönpano vaihe on ongelmallinen ja sitten täytyy arvioida tilannetta Miksi me emme voisi poistaa sen kokonaan ja sitten, jos mahdollista, niin otettaisiin asetukset käyttöön. Liputtaisin sen puolesta. Herra Lokkegaard on tyytyväinen siihen, että mitä täytäntöönpanoon tulee, niin tilanne paranee, eli kuilu kurotaan hieman umpeen, mutta ei tarpeeksi. Sitten toinen erittäin tärkeä asia. Ja tässä puuttuu ö, tiedonanto kansalaisille. Kansalaiset eivät tiedä, mitä me teemme, eli tiedonanto meidän täytyy parantaa sitä niin, että Euroopan kansalaiset tietävät, mitä me teemme täällä. Koska jos kansalaiset eivät tiedä, niin sitten kansalaiset eivät tue meitä. Ja jos kansalaiset eivät tue Eurooppaa, niin sitten meidän työmme on aivan turhaa. Tämän hän halusi sanoa. Kiitos puheenjohtaja. Tässä aivan lyhyesti hän tukee Anna-Mariaa. Thank you very much. Kiitos. Rova Ryyle. Kiitos. Minä odotan hyvää yhteistyötä Rova Karatsa Biltin kanssa. Minä jään odottelemaan, ei oikeastaan mitään kommentoitavaa. En halua tässä nyt siirtyä muita asioita käsittelemään, niin kuin herra Manders esimerkillisesti teki. Eli tässäpä kaikki. Okay. Um, well, if you... Hyvä, kiitos. Muutama kommentti omasta puolestani. Minäkin olen varjo esittelijänä tässä tärkeässä ehdotuksessa. Herra Manders ja rouva Ryylä ja minä työstimme alkuperäistä versiota, joka saatettiin päätökseen vuonna 2006, joten tämä on perimässämme jo mukana. Minä olin silloin EPP-ederyhmän varjoesittelijä ja käytiin neljä vuotta tämän ehdotuksen käsittelyyn. Ehkä muutama yleishuomio Joskus ihmiset ovat sitä mieltä, että parlamentti eh, ei työstä lainsäädäntöä etukäteen, vaan sitten haluaa vain muuttaa sitä jälkikäteen. Mutta aika, jota me olemme käyttänyt täytäntöön panoon, niin näyttää toteen sen, että parlamentti kyllä keskittyy siihen, että se mitä me teemme myös täytäntöön pannaan, ja mehän olemme tehneet tiivistä yhteistyötä komission kanssa, mitä täytäntöön panoon ja seurantaan tulee, niin se on ollut kattavampaa tämän direktiivin kohdalla kuin muiden sisämarkkinadirektiivien kohdalla mutta työ, jota valiokuunta on tehnyt vuodesta 2009 lähtien, niin tulemme tekemään sitä edelleen. Julkiset hankinnat kuuluvat myös tähän. Meillä on vähemmän uutta lainsäädäntöä, mutta valvonnasta tulee tärkeämpää. Ja tämä mietintö on selkeä merkki siitä. Ehkä tämän verran sitten taustatiedoksi, mutta Tästä täytyy tulla erittäin vahva mietintö. Tällä on, direktiivillä on kunnianhimoisia tavoitteita. Monet poliittiset ryhmät niitä tukevat, ja, e, mutta sitten paikan päällä niitä ei saada kuitenkaan toteutettua. Ja tämä ei ole hyväksyä. Osittainhan me olemme itse vastuussa siitä, mitä sisämarkkina toimenpidepakettiin tulee, niin tämähän ei ole ainoastaan lainsäädäntökysymys. Ja siinä keskitytään usein vain kansallisen täytäntöönpanoon. Sitten on vielä Andrea Schwabin mietintö, jossa tarkastellaan sitä, miten sit sitten vedetään jäsenvaltiot vastuuseen, kun ne eivät ole pitäneet niin lupauksistaan, esimerkiksi kestävä kasvu on tällainen työpaikkojen luominen, ja Rova Ryylähän myös puoltaa tätä, mekin uskomme kyllä tähän, mutta kuitenkin kaikki tämä täytyy saada aikaan, koska muuten me kuljemme taaksepäin tai pysymme paikoillamme. Komission tiedonanto on erittäin tärkeä. Mitä me teemme asian suhteen? No, on hyvä, että täällä on bisnesyleisöä. Ja Ruotsi on todellakin täytänyt panottavan palveludirektiivin esimerkiksi sillä tavalla, mutta ongelma, mikä palveluihin liittyy, että kaikki nämä esteet, jotka on piilotettu kansalliseen lainsäädäntöön, syrjintäesteet, mehän olemme niitä, niistä kuulleet ja ne on otettu myös esille tässä mietinnössä vaatimukset, jotka liittyvät siihen, että on todellakin vielä tällaisia esteitä. Yritykset eivät voi tarjota palveluita, koska on jotain lainsäädäntöesteitä, tullikysymyksiä, vakuutuskysymyksiä. No voisin jatkaa tätä listaa. Nämä on havaittu jo vuosina 2002-2003. Ja yritykset yrityksiä ei perustettu, koska lainsäädäntö oli niin valtava ja sitten tähän ei ryhdytty. Me haluamme, että yritysjärjestöt todellakin auttavat meitä, että näistä esteistä päästään. Artiklat 15 ja 16 palveludirektiivissä liittyy vapauteen tarjota palveluita. Tämä oli kaikkein vaikein kompromissi. Tämä oli todellakin avainkompromissi ja jäsenvaltiot eivät asettaa tällaisia vaatimuksia palvelun tarjoajille, oli ne sitten väliaikaisia tai pysyviä palveluita. Ja tämä on todellakin ydinkysymys tässä ehdotuksessa ja uskon, että mietinnössä meidän täytyy keskittyä tähän ehdotukseen, koska jos tämä ei onnistu, niin sitten ei onnistu mikään muukaan. Ja jos näitä rajoituksia jäsenvaltiotasolla vielä on, niin silloin me todellakin olemme epäonnistuneet palveludirektiivin suhteen. Tämän minä todellakin, tätä minä todellakin haluan painottaa. Meidän täytyy todellakin keskittyä liittyä tähän kysymykseen. Ja mitä kuulemistilaisuuteen tulee, niin meidän täytyy pyytää komissiolta apua, niin että virkamiehiä tai ministereitä tulisi tänne selittämään, miksi näistä säännöistä ei pidetä kiinni. ehkä nyt sitten kollegat tietyistä maista voisivat olla avuksi, että saadaan henkilöitä tänne paikalle. Haluaisimme tietää, miksi näin toimitaan, mikä siinä on tavoitteena, uskovatko nämä henkilöt, että protektionismi on vastaus kaikkiin ongelmiin. No, tämä ensimmäisenä kohtana. Sitten toinen kohta, se liittyy tietoihin, informaatioon ei niinkään keskitettyjen asiointipisteiden olemassa olo ja mitä ne tekevät, vaan miksi yritykset eivät tiedä niistä. Ja yksi kysymys palveludirektiivin suhteen oli, että tietoja pitäisi olla saatavilla ja jäsenvaltiot ovat nyt pystyttäneet keskitettyjä asiointipisteitä. Monet toimivat erittäin hyvin ja palveluntarjoajan, jonka täytyy rekisteröityä, joka toimii siis esimerkiksi elinterveysturvallisuuden puitteissa, niin tämä rekisteröinti helpottuu asiointipisteiden kautta, mutta usein sitten välttämättä tällaisia palveluita ei saa. Mutta jäsenvaltiot, jotka ovat nyt käyttäneet paljon määrärahoja näihin asiointipisteisiin, mutta sitten yritykset eivät niistä tiedä. Eli ei todellakaan tiedetä, mitä mahdollisuuksia yrityksillä on. Yritys investoi johonkin uuteen tuotteeseen, mutta sitten unohdetaankin kertoa, että tällainen tuote on olemassa. Ja näin ikään kuin toimitaan eikä ole mitään sisäisiä kannustimia ähm, tämän asian suhteen, joten me haluamme, että yritysjärjestöt ähm, kokoaisivat näitä tietoja, näin on jo osittain tehtykin. Ja ehkä voitaisiin tehdä ehdotus, että keräisimme myös näitä tietoja tukeaksemme hänen työtään. Tämä on erittäin tärkeää. No, toinen asia, mitä pitäisi tarkastella, se ei ole tässä mietinnössä mukana, mutta se liittyy aikaisempaan työhömme. Tämä tutkin tai pätevyyksien vastavuoroiden tunnustaminen. Me olemme sopineet erittäin tärkeästä standardipaketista, ja ensimmäistä kertaa komissiolla on mahdollisuus esittää palvelustandardeja. Kuluttajat ovat aktiivisempia ja haluavat rajat ylittävästi käyttää palveluja hyväkseen ja tässä täytyy todellakin suojella kuluttajia. Tarvitaan myös laatustandardeja, mitä palveluihin tulee. Ja palveludirektiivissä on kohta, jossa kannustetaan kehittämään tällaisia standardeja palvelujen suhteen. Ja minun käsitykseni on, että jäsenvaltiot eivät ole kiinnittäneet kovinkaan paljon huomiota Tähän asti ei ole ollut lainsäädäntöä liittyen palvelustandardeihin, mutta tämä on asia, jota meidän täytyisi tarkastella, koska se helpottaa rajat ylittävää palvelun tarjontaa. Me olen koordinaattoreiden kanssa keskustelleet, että saataisiin mm, tilannekatsaus, mitä näihin standardeihin tulee. Ja nämä ovat asioita, jotka ovat tärkeitä ja ehkä esittelijän täytyy vielä konsultoida kaikkia poliittisia ryhmiä ja koordinaattoreita liittyen näihin kysymyksiin, kun suunnittelemme työtämme ja se, kuinka me käytämme kuulemistilaisuutta hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. No, tämä oli nyt aika pitkä puheenvuoro, koska olen varjoesittelijä ja puheenjohtaja, mutta kai me tällä, tässä on vielä aikaa, joten annoin itselleni nyt hieman enemmän puheenaikaa kuin ehkä muuten olisin antanut, joten kiitos kun kuuntelitte. Haluat, haluavatko muut kollegat puhua? Herra Baltasaari, joku muu? Niin, saanko ylipuhottua teidät? Muchas gracias, Malcolm. La verdad es que en esta tarde que... Kiitoksia. Tämän päivän iltapäivän on oikeastaan omistettu tälle pohdinnalle ja tässä oli sellainen ajatus, joka myös liittyy Äh, hänen äh, esittelijän työhön ja meidän koko valiokuntamme työhön. Joskus me toivoisimme menevämme pitemmälle. Meillä on joskus viestintäongelmia niin kuin kaikilla. Erityisesti kriisiaikoina olemme vakuuttuneita siitä, että sisämarkkinoiden tarjoamat äh, ratkaisumahdollisuudet ovat olemassa samanaikaisesti sisämarkkinat tuovat etuja, mutta taas toisaalta myös oikeuksia kuluttajille, jotka haluavat tuntua olevansa, olevansa turvassa – olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme tarkistuksia direktiiveihin ja asetuksiin, koska jäsenvaltioiden täytyy panna nämä kaikki säädökset täytäntöön, mutta tämä tietenkin vaatii tahtoa. En nyt oikein tiedä tarkkaan, miten pitkälle minun maani on pitää kiinni näistä säädöksistä, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä selväksi se, että että meidän täytyy olla tehokkaampia ja meidän täytyy edetä. Tämä oli, tässä oli vain muutama ajatus, äh, jonka halusin heittää ilmaan, vaikkakin meitä on täällä vain muutama edustaja, mutta ainakin meillä on paljon vierailijoita täällä iltapäivällä tänään. Monet ovat tulleet seuraamaan tai tutustumaan hieman meidän tekemäämme työhön. Joka tapauksessa meidän täytyy viedä asioita eteenpäin niin, että Eurooppa, Euroopasta tulee turvallisempi markkina-alue, josta kaikki voivat hyötyä. Paljon kiitoksia. Thank you very much for your contribution. Kiitos. Eh, in which case I'll invite, uh... Ehkä komission edustaja vielä voisi kommentoida ja sen jälkeen sitten Rova Koratsa Bild saa puheenvuoron. Mr. Chairman, I'll perhaps, uh, reply... Kiitos puheenjohtaja. Kenties vastaan ensin kysymykseen standardeista. Mehän aloitimme työn standardien tiimoilta ja käynnistimme standardityön horisontaalisista palveluista. Eli tämä prosessi on nyt käynnistetty ja teemme CENn eurooppalaisen standardointikomitean kanssa työtä, kun laadimme näitä standardeja. Kyse on mahdollista horisontaalisesta palvelustandardeista. Kiitos siitä, että sain vielä puheenvuoron. Totta kai pidämme valiokunnan tukea hyvin tärkeänä tekemällämme työlle. Työ ei ole helppoa. Ja kenties voin mainita yhden seikan, joka on aika osuva. Yksikään jäsenvaltio ei kuulu mustalle listalle vaan pikemminkin kyse on sääntöjen moninaisuudesta, järjestelmien moninaisuudesta ja siitä seikasta, että jäsenvaltioissa on vaatimuksia, joissa kuitenkin on harkinnanvaraa esimerkiksi omistusosuuksien suhteen. Tässä puhutaan suhteellisuudesta ja suhteellisuusarvioinnista. hyvin vaikea on kaiken kattavasti käsitellä näitä kysymyksiä. Eli sen takia toteutamme myös tämän vertaisarvioinnin. Suhteellisuuteen ei valitettavasti ole minkäänlaista yhtä ja ainoa oikeaa testiä, vaan pitää tehdä niin, että arvioidaan äh, vertaisarvion kautta jäsenvaltioita. Ja sitten poliittisesti voidaan ottaa esille tiettyjä seikkoja ja se auttaa. Tämä työ kuitenkin on pitkän aikavälin työtä. Lähestulkoon kaikki säädellyt ammatit kohtaavat tiettyjä säädöksiä, jotka liittyvät oikeudelliseen muotoon esimerkiksi. Eli tämä on hyvin kattava aihe. No sitten tiedotuskysymys asiointipisteiden ajatus juuri onkin se, että nyt toistaiseksi niitä ei paljonkaan tunneta. Liike-elämä kannattaa ajatusta. Ne ovat valmiita kannattamaan. Business Europe muun muassa on tehnyt asiasta selvityksen ja ne ovat mukana tässä työssä ja pitävät tällaisia asiointipisteitä tervetulleina. Kansallisella tasolla täytyy tehdä työtä, jotta saamme tunnettuutta asiointipisteille. Brysselistä on vaikea huudella. Voi olla, että ääni ei kuulu aivan niin kauas kuin haluaisimme. Asiointipisteet pitäisi saada yksi askel eteenpäin ja varmistaa, että ne todella suoriutuvat tehtävästään sillä tavalla, kuin niitä nyt mainostetaan. Me näemme vaaran siinä, että, että mainostetaan kovasti, rummutetaan kovasti tällaisia asiointipisteitä ja sitten ei päästäkään aivan tavoitteisiin. Totta kai kuulemme valiokunnan vaatimuksen seurantatyöstä. Tämä onkin suunnitelmamme. Me aiomme seurata etenemistä aktiivisesti jäsenvaltioiden kanssa. Tämä työ on jo alkanut ja se jatkuu seuraavan kahden vuoden ajan. Kiitos. Good, thank you very much. Um, uh... Kiitos. Ja sitten esittelijällä on viimeinen puheenvuoro tulevaisuuden askelista. Kiitoksia puheenjohtaja. Pidän hyvänä tätä keskustelua. Se osoittaa, että minulla on vahva mandaatti te- laatia hyvä ja tehokas äh, mietintö kaikkien poliittisten ryhmien tuella. Ja jos vasemmisto, kun vasemmisto ei ole paikalla, se on oikeastaan heidän oma syynsä sitten. Ja SND-kollegoille minä todella pidän hyvänä sitä, että meillä on niin paljon yhteisiä linjoja ja meillä on sama konsepti ja saman tien meillä on myös Brigitte täällä paikalla. Ei pelkästään sanktiointia, vaan myös teknistä tukea. Hyvä. Minä pidän sitä hyvänä, koska se antaa minulle mahdollisuuden painottaa sitä, miten tärkeää olisi vaihtaa parhaita käytänteitä ja olla yhteistyössä jäsenvaltioiden kesken. Ja miten me voimme oppia toisiltamme. Ja yhteistyö kansallisten virastojen kanssa on tärkeää. Samanaikaisesti minä pidän hyvänä sitä, että komissio on käynnistänyt kolme rikkomusmenettelyä me emme saa pelätä näitä rikkomusmenettelyitä ja niiden käynnistämistä. Se on osa EU-lainsäädäntöä, eikä siinä ole kysymys siitä, että, että syytetään, vaan pannaan täydentöön asioita Euroopan kansalaisten eduksi ja hyväksi. Me tiedämme, että monet jäsenvaltiot eivät olisi kriisissä, jossa ne ovat, jos ne olisivat panneet täytäntöön tämän lainsäädännön kansallisella tasolla. For procedure and infringement procedure. Mutta minusta se on hyvä, että rikkomusmenettelyihin on ryhdytty. Ja pidän hyvänä komission toimintaa tässä, ja meidän pitäisi olla vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa. Ja Malcolmin esitys kuulemisesta jäsenvaltioiden kanssa on hyvä ajatus, että millä tavalla tämä sirpaloituminen tässä näissä täytäntöönpanen menettelyissä käytännön tasolla toteutuu ja mitä me voimme konkreettisesti tehdä tämän eteen, vaikkakin uskon, että että komission esittämä tiekartta on todella hyvä ja sitä pitäisi seurata. Ei ole syytä vastustaa kuluttajansuojaa, niin kuin SND totesi, hyvä täysi 20 artiklan täytäntöönpano on keskeisen tärkeää ja meidän pitäisi jatkaa tällä tiellä. Siinä on kysymys myös siitä, että annetaan enemmän, enemmän mahdollisuuksia, saadaan selkeyttä sääntöihin kuluttajia varten. Antoni Manders Aldesta. No, no, hän on liittynyt tpp e klaaniin tässä sääntelyssä ja minä tulen käyttämään kaikki mahdollisuudet tässä direktiivissä, jotta pääsen tämän direktiivin kirjaimen ja hengenkin yli, jotta saadaan käyntiin päivitysprosessi sen suhteen, millä tavalla markkinat nyt käyttäytyvät. Meillä on nyt yhä enemmän uusia palvelukonsepteja, jossa myydään palveluja ja tuotteita yhdessä, tavallaan pakettiratkaisuja. Se on tällainen, se on todellakin kokonainen paketti, jota kaupataan. Ja meidän täytyy nyt sopeutua sitten direktiivien täytäntöönpanossa tähän. Meidän täytyy saada innovatiivisia muutoksia ja päivityksiä ja puhutaan kuitenkin ää, äh, tästä päivästä. Meidän täytyy myös sopeutua siihen tosiseikkaan, että mobiilimaailma ei ollut samassa vaiheessa 2006 kuin nyt. Ja nyt on kokonainen sukupolvi haluaa ja, ja käyttää ää, äh, puhelimen tai kännykän palveluja. Tämä täytyy ottaa huomioon meidän omassa täytäntöönpanossamme. Uh, as usual, Tony ja niin kuin Toni aivan tyypillisesti jälleen sanoi, että tämä viestintä, ja puheenjohtajakin sanoi tämän, että tämä yksi y- yhteyspiste, minusta tämä, se on kovin tärkeä asia, jotta voitaisiin vastata äh, liike-elämän tarpeisiin ja, ja millä tavalla käytetään yhteismarkkinoita ja, ja miten jäsenvaltiot pystyvät antamaan näitä tietoja Kyllä minä olen yrittänyt kuunnella kaikkia, mitä kaikki sanovat. Olen ottanut huomioon kaikki. Mutta poliittinen, koko poliittinen kenttä tukee tätä minun linjaani. Ja toivottavasti me voimme saada sellainen paketin sidottua kasaan, joka auttaa jäsenvaltioita. Ja tässä keskustelussa, jossa puhutaan säästöistä ja kasvusta, ja, ja me emme kuitenkaan ole, emme äh, ole mahdollistaneet palvelujen vapaata liikkuvuutta. Se on epäjohdonmukaista. Meidän täytyy, meidän täytyy puuttua tähän. Ja ehkä tämä voisi näkyä myös joulukuun huippukokouksessa, jossa yksi, äh, sisämarkkinoista puhutaan ja aikataulu oikeastaan painottuu ensi vuoteen. En nyt sano mitään tarkkaa kohtaa, mutta työ on ensi vuoden aikana valmis. Ehkä me sitten keväällä järjestetään kuulemistilaisuus, jos työ saataisiin finalisoitua syksyllä. Ja tässä pitää olla yhteydessä sidosryhmiin ja liike-elämää. Kiitoksia puheenjohtaja. Good. Well, thank you very much indeed. I think if Paljon kiitoksia. Se olette todellakin sopiva tekemään tätä mietintöä. Alun perinhän meillä olisi, piti olla helmikuussa kuulemistilaisuus ja sitten lähetettäisiin käännettäväksi tämä teksti maaliskuussa ja sitten siitä jatkettaisiin ja sitten keskustellaan vielä varjoesittelijöiden kanssa ja komission kanssa tulevista kehityksistä. Tämä standardi kysymys on erittäin tärkeä. Ehkä me sitten haluamme myös tehdä yhteistyötä työasiakirjan muodossa, koska tämän mietinnön valmistumiseen menee vielä jonkin verran aikaa. Kuusi vuotta sitten me äänestimme tästä ehdotuksesta täysistunnossa. Joten tähän on kulunut aika paljon aikaa. Ja Rova Gebhard, joka nyt ei valitettavasti tänään ole paikalla, mutta joka oli silloin esittelijänä, on varmasti myös kiinnostunut siitä, että asia etenee. Paljon kiitoksia. No niin, tämä asia on käsitelty loppuun. Ja seuraava aihe on herra Baldassaaren mietintö tulee, koska on Euroopan toimintaohjelman perustaminen. Kaikki varjoesittäjät eivät vielä ole paikalla. Onko komissiosta joku? Ai komission paikalla. Hyvä. Ehkä herra Koferraatti voisi nyt tulla mahdollisimman nopeasti paikalle. Herra Baldassar on valmis aloittamaan. Onko S- ja D-ryhmästä ketään paikalla? Ei. No. Sono andati tutti via uh, con Tarabella. Um, and uh, I'm going to hand over the chair. Rouva Van Jou sitten johtaa puhetta tässä viimeisessä kohdassa. Ja herra Baldassari voi sitten esitellä mietintönsä. Grazie Presidente. Uh, Io uh, sarò molto breve. One second while Mrs. Van takes. Vielä hetki, tässä vaihdamme puheenjohtajaa. She is in charge, undisputably. Sitten hän on vastuussa.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 Tutto va bene. Bene, grazie, grazie Presidente. Sarò molto breve. Nel progetto di relazione... Kiitos puheenjohtaja. Voi puhua lyhyesti. Mietintö luonnoksessani minulla on seuraavanlaiset tavoitteet. Oikeudellisen selkeyden ja luettavuuden takia haluaisin, että määritellään erityistavoitteita, erityisesti artiklan 6 suhteen. Meillä on tiettyjä artikloita, joita tässä pitäisi olla mukana. Artiklassa 6 pitäisi olla jonkinlainen budjetin jakomääräys, eli hallintokulut, niin kuin artiklassa 10 kohdassa 2. Viittaan tässä myös määrärahoihin, jotka totta kai riippuvat neuvotteluista, joita käydään MFFstä. Toivottavasti siellä saadaan myönteinen tulos. Meillä on oltava myös tietokonejärjestelmän huoltoon ja ylläpitoon riittävät määrärahat, kun otetaan huomioon niiden tärkeys tulliohjelmassa. Jotta tulliviranomaiselle saadaan riittävä tuki, niin ohjelman täytyy kattaa totta kai yhteiset toimet, tietokonekapasiteetin kehittäminen ja inhimilliset tiedot ja taidot, mutta tämän lisäksi on tärkeää, että tekninen suorituskyky myös huomioidaan. Standardoinnin merkitys tullimenettelyssä niin ikään on tärkeää. Jotkut kollegat ovat tehneet yli 40 tarkistusta. Koferaati muiden muassa Schmidt, Le Grip. Kun olen nyt analysoinut eri ehdotuksia, niin voi varmaankin todeta tässä vaiheessa, että olen samaa mieltä suurimmasta osasta tarkistuksista. Erityisesti Kofferatin ja Schmidtin tekemistä tarkistuksesta. mietinnössänikin totean, että ne tuovat lisäarvoa. Artikla 5 viittaa yleistavoitteisiin tässä ohjelmassa. Ja sitten erityistavoitteet pitäisi olla seuraavassa artiklassa, artiklassa 6, jossa määritellään prioriteetit. Minusta olisi parempi puhua erityisistä tavoitteista eikä niinkään prioriteeteista. Tässä haluaisin korostaa sitä, että kollega Le Gripin tarkistus on sellainen, että toki olen sisällöstä samaa mieltä, mutta en ole tällaisesta eriävästä sanamuodosta samaa mieltä. Uskon, että kompromissien avulla pääsemme loppuratkaisuun. Ainut kielteinen kanta minulla on tarkistuksia 45 ja 46. Tässä ajatuksena on se, että ohjelma ei olisi avoinna mahdollisille ehdokasmaille artiklan 33 mukaisesti perustamissopimuksessa. Euroopan unionina on meidän etujemme mukaista toimia niin, että saamme tehokkaat tullijärjestelmät – asianmukaisen infrastruktuurin ja yhteyden, mutta täytyy kyllä muistaa myös ne maat, naapurimaat muun muassa, jotka, joilla on suhteita EU-hun, ja ne maat, jotka mahdollisesti liittyvät jäseniksi jossakin vaiheessa. Niillä pitäisi myös olla mahdollisuus toteuttaa soveltuvilta osin näitä tullimääräyksiä. muiden maiden pitäisi olla tässä myös mukana ja sen mukaisia toimia pitäisi hyväksyä. Uskon, että voimme päästä tyydyttävään kompromissiin, kun huomioimme suurimman osan tarkistuksesta ja liian suuria ongelmia tässä ei varmaankaan vastaan tule. Tämä ohjelma sitten pitäisi hyväksyä valiokunnassa 18. joulukuuta ja sitten sen jälkeen täysistunnossa helmikuussa. Kiitoksia puheenjohtaja huomiosta ja haluan kiittää myös kollegoita solidaarisuudesta ja tuesta. Merci, monsieur Baltasare. Kiitos, edustaja Baltasare. Meitä on täällä hyvin vähän. Puheenjohtajana annan heti itselleni puheenvuoron ja voin todeta, että 45 ja 46 tarkistukset ovat sellaisia, että jotta ei sisämarkkinoille synny jakolinjoja, pirstoutumista, niin täytyy huomioida kansalaiset ja ottaa huomioon myös jäsenyyttä hakevat maat. Minusta tämä on kyllä tällä alalla aivan ilmeinen seikka. Kiitos teidän tekemästänne työstä. Nyt puheenvuoron saa herra Manders. Valitettavasti varjomme ei ole vielä saapunut paikalle. Herra Manders, teillä on puheenvuoro. And I'm not a shadow actually, because I'm... Minä en ole varjoesittelijä korvaan Olle Schmidtin. Hän on Surinamissa. No se on varmasti kiva paikka olla tällä hetkellä. Odotan tässä kollega Paltasaarin kommentteja. Ulle Schmidt halusi, että esittelen hänen kommenttejaan. Hän on sitä mieltä, että että Valtasaaren lähestymistapa on oikea, mitä tulleihin tulee. Me tarvitsemme enemmän eurooppalaista yhteistyötä, jotta sisämarkkinat eivät vääristyisi. Mitä tullikoodeksiin tulee, tarvitaan nykyaikainen järjestelmähän tukee tarkistuksia, jotka liittyvät harmonisointiin hän haluaisi painottaa yksinkertaistamista, mitä taloudellisiin toimijoihin tulee, niin meille täytyisi myös antaa keskitetyn tullauksen mahdollisuus. Täytyisi myös antaa määrärahoja, niin kuin Herkuleksessakin tämän suhteen. Tässä haluaisi painottaa ennen kaikkea IT-kysymyksiä. Ja tätä asiaa täytyy tarkastella horisontaalisesta näkökulmasta. Yhteistyö on asia, jota täytyisi edistää ja kehittää, ja haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä. Ja minä korvasin tässä Ulla Schmidt. Ilman mikrofonia. Sillä parola la commission. Nyt puheenvuoron saa komissio. Jos komissio haluaa puheenvuoron, herra Taskalu. Thank you very much and um, again thank you. Kiitoks puheenjohtaja. Kiitän herra Valdesaaria hänen mietinnöstään. Ja haluaisin esittää muutaman selityksen tai selvennyksen näistä eri tarkistuksista, joita on esitetty. Ensinnäkin olen ryhmittänyt tarkistukset en artikloittaa vaan niin kuin kokonaisuuksittain tavoitteista. Kaikki raha- ja talousongelmat ovat sellaiset, että komissio on ja ryhmitellyt nämä kolmeen ryhmään yleisiin tavoitteisiin ja spesifiin tavoitteisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Ja Tulli 2020 jutussa tehtiin samoin ja komissio haluaa pitää, kiittää, kiinni, haluaa pitää kiinni näistä kolmesta tasosta. Kun ohjelmia arvioidaan, se tekee sitä käytännöllisempää ja vertailukelpoisempaa. Toisekseen tämä mainitsin jo edellisessä kokouksessa silloin, kun alustavasti käsiteltiin Baltasaarin Komissio ei tue tätä rahoitusjuttua sillä tavalla, kun se vesitettä ja budjettia ei ole suunniteltu niin, että sillä rahoitettaisiin näitä laitteistoja, niin kuin eräät jäsenvaltiot ovat vaan pyytäneet rahoitusapua. Ja toinen kohta liittyy kolmansien maiden osallistumiseen ja ulkoisten asiantuntijoiden käyttöön. Nämä tarkistukset ovat sellaisia, että komissio katsoo, että osallistuminen kolmansista maista ovat arvokkaita tässä ohjelmassa. No, heidän osallistuminen on rajattu, ei kaikkiin toimintoihin, se on selvästi mainittu. Ja toisekseen osallistuminen on myös, milloin sitä tarvitaankin ja milloin sitä vaaditaan. Se on hyvin valvottu, se on silti hyvin hyödyllistä, erityisesti osallistuvien maiden kannalta ehdokasmaat mukaan lukien. Ja lopuksi pieni kommentti budjet, budjettista. Meistä tämä ehdotus ei ole joustavuuslinjan mukainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Monsieur, Monsieur Baltasar. Kiitos edustaja Baltasare. Grazie Presidente. Ma sostanzialmente Abbiamo... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Me olemme varmasti aika yksimielisiä. Haluaisin kiittää herra Mandersia, että hän puhui herra Schmidtin puolesta. Herra Schmidtin tarkistukset ovat kaikki sellaisia, jotka voin hyväksyä. Ja myös herra Koferaattin. Mutta herra Koferaatin mietinnöt, jotka liittyvät tiettyjen IT-välineiden rahoittamiseen, ovat sellaisia, joista en ole ihan varma. Mitä budjettiin tulee, tietyt summat tulisi ohjata tähän, vaikka meillä täytyy olla kuitenkin suuntaa antavia prioriteetteja, jotka täytyisi ottaa mukaan tähän ohjelmaan. Eli suhtaudun tähän erittäin myönteisesti ja me varmasti saamme aikaiseksi kompromissin Loua Le Gripin kanssa. Hän on täällä ehdottanut joitakin vaihtoehtoja. Tätä kautta saataisiin varmasti paljon laajempi mietintä aikaiseksi. Kiitos. Merci. Kiitos. Pitääkö vahvistaa IMKON äänestys vielä 18. joulukuuta, eikö niin? Välittäkää viesti niille, jotka ovat nyt poissa. Kompromissien tarkistelu 17 ja IMKON äänestys 18. joulukuuta. Niin, kuulkaahan. Luulenpa, että istunto nyt täytyy keskeyttää. Haluan kiittää niitä harvoja edustajia, jotka vielä ovat paikalla. Ja tietenkin harmi varjojen puolesta, jotka eivät ole paikalla. Haluan kiittää komissiota ja henkilökuntaa. Ja vielä kerran kääntäjiä, jotka pääsevät hieman aikaisemmin kotiin. Hyvää illanjatkoa kaikille ja kiitos teidän tekemästänne työstä.